Um, dear friends. Hyvät ystävät. Hyvät ystävät, hyvät kollegat, haluaisimme aloittaa istuntomme. Hyvät naiset ja herrat, ystävät, tällä istunnolla avaamme yhden tärkeimmän eurooppalaisen tapahtuman, eli yhdeksännet alueiden komitean eurooppalaisen yhdeksännen Euroopan alueiden ja kaupunkien viikon avoimet päivät. Odotan erittäin antoisaa keskustelua kanssanne ja olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä keskustelu rikastuttaa meidän visiotamme tulevasta kohesiopolitiikasta ja kannustaa meitä jatkotoimintaan. Ja haluaisin täydestä sydämestä toivottaa tervetulleeksi Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Busekin, Euroopan komission puheenjohtajan Jose Manuel Durao Barroson ja Puolan puheenjohtajavaltiolta aluekehitysministerin Rova Bien, Elzbieta Bienkowska, joka valittiin eilen Puolan senaattoriksi ja alueiden komitean puheenjohtajan ja Rova Bresson ja sitten aluepolitiikasta vastaavan komission jäsenen Johannes Haanin. Joka vuosi avoimilla päivillä Eurooppa vahvistaa alueellisen ja paikallisen ulottuvuutensa tärkeyden. Mitä Euroopan dynamismiin tulee, niin se voi ainoastaan syntyä alhaalta, alueelta ja kaupungeista. Mitä tulee eurooppalaiseen hallinnointiin, kumppanuuksiin paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa, kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja akateemisen maailman kanssa – joka vuosi Euroopan komissio, alueiden komitea ja Euroopan parlamentti valitsee hyvin huolellisesti meidän kokouksemme aiheen. Ja yllätys ei varmaan ole kenellekään se, että tänä vuonna olemme kokoontuneet tänne miettimään, mitä voimme tehdä yhdessä saadaksemme aikaan kasvua, sellaista kasvua, jota me eurooppalaiset niin kipeästi tarvitsemme. Me yritämme löytää parhaat mahdolliset toimintatavat, jolla voimme kehittää ja edistää eurooppalaista kohesiopolitiikkaa niin, että voisimme tällä tavalla mobilisoida yksityistä ja julkista investointia Euroopan tulevaisuuteen. Siis on kysymys siitä, että menemme paljon pidemmälle kuin ennen kriisiä, siis sellaiseen kasvuun, joka edistää tuotantoa ja kilpailukykyä. Siis kestävän kyky, kasvun on oltava älykästä ja kaiken sisälleen sulkevaa. Mitä tähän pakettiin vuosiksi 2014-2020 tulee kohesiopolitiikka on se asia, jonka komissio on ottanut keskiöön toimintaa ja sopimuksia varten. Viime vuosina Euroopan parlamentti on työskennellyt erittäin tiiviisti komission kanssa ja meidän tehtävämme on löytää sopimus toivon mukaan pian yhteistyössä alueiden komitean kanssa. Siis tämä yhteistyö tulee olemaan suureksi avuksi tässä prosessissa. Ja parlamentti on yhteispäättäjä, komission kanssa, äh, mitä tulee uusiin puitteisiin kohesiopolitiikassa ja haluaisin tosiaan vahvistaa, että toivon, että dynamiikka ja siis Puolan puheenjohtajavaltion jälkeen tämä siirtyy Tanskalle ja Kyprokselle. Ja työ parlamentin ja Troikan välillä on jo alkanut. Kohesiopolitiikka on investointipolitiikkaa ja tätä tullaan lähipäivinä toistamaan kerta toisensa jälkeen. Se on älykästä, se on kestävää ja se on kattavaa mutta se on suunniteltu ja sitä pannaan täytäntöön Euroopan komission ja teidän kaikkien taholta, siis kentällä. Ja se on myös samalla luottamusta edistävää politiikkaa. Me tarvitsemme luottamusta, jotta voisimme älykkäästi uudelleen käynnistää kasvun ja kohesiopolitiikka ottaa meidät kaikki mukaansa. Akateemisen maailman yritykset, kansalaisjärjestöt, kaupungit, alueet, kansalliset hallitukset ja Euroopan toimielimet niin, että voimme saada aikaan sellaista kilpailukykyä edistävää kasvua, joka saa aikaan lisää työpaikkoja ja paremman elämänlaadun. Vielä kerran haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi ja seuraavaksi haluaisin pyytää alueiden komitean puheenjohtajaa Rouva Mercedes Bessoa pitämään lyhyen avauspuheen. Kiitos. Grazie Danuta. Da parte mia anche un saluto ai presidenti, al onorevole ministro, ai membri del Parlamento europeo, del comitato. No niin, Arvoisat ministeri, arvoisat Euroopan parlamentin ja alueiden komitean jäsenet, arvoisat komission jäsenet ja arvoisat kutsuvieraat. Minulle on suuri ilo voida toimittaa teille terve, toivottaa teille tervetulleeksi alueiden komitean nimessä. Tämä on yhdeksäs alueiden ja kaupunkien viikko ja meillä on yhtä aikaa AK on täysistunto. Kohesiopolitiikka on tietysti meidän keskustelujemme keskiössä ja yksi näiden työtäyteisten päivien pääteemoista. Meillähän komission lainsäädäntöpaketin hyväksymisestä on vain viisi päivää ja sekin on tärkeää tässä muistaa ja haluan kiittää komission jäsen Danuta Hybneriä äh, ja se on joka on mahdollistanut sen, että me voimme täällä kokoontua. Haluan kiittää myös puhemies Pusekkia ja puheenjohtaja Barrosoa sekä Puolan ministeriä heidän osallistumiseen ja heidän puheistaan. Vuoden 2011 alusta saakka me olemme saaneet rahoitusmarkkinoista, budjettitasapainoista ja valuuttatilanteista, kuten taantumatilanteista, joka päivä huonoja uutisia tänään enemmän kuin koskaan. Me uskomme, että Euroopan unionin täytyy pystyä vastaamaan näihin haasteisiin ja voimakkaalla tavalla omaksua omia, vahvistaa omia menettelytapojaan. Herra Barroso, te sanoitte selvästi viime viikolla Strasbourgissa, voimakkaan sanoman, jonka Euroopan parlamentti varmasti erittäin hyvin otti vastaan ja pani merkille ja alueiden komitean jäsenet jakavat ja tukevat tämän teidän sanomanne. 2020 strategia on antanut meille tiekartan ja nyt täytyy taata rahoitusvälineet, joita tarvitaan sen toteuttamiseen ainakin yksi 0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tänään enemmän kuin koskaan on tärkeää korostaa kohesion kolmen ulottuvuuden merkitystä, taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen ulottuvuuden merkitystä. Niiden täytyy olla se hyöty ja lisäarvo, jonka me saamme EU-sta ja sen täytyy olla myös Eh, ehdoton edellytys sille, että me voimme taata eh, taloudellisen kilpailukyvyn globaalissa maailmassa, mutta myös demokratioidemme terveen tilan ja kansalaistemme elämänlaadun. Niinpä meidän on velvollisuutemme on laatia diagnoosi siitä, mihin, mistä nykyiset ongelmat johtuvat toisin kuin jotkut sanovat oikeuttaakseen kansallisiin intresseihin vetäytymisstrategiansa. Euroopan unioni ei suinkaan usko, että kohesiota olisi harjoitettu liikaa tai liian avokätisesti. Kohesiopolitiikka pikemminkin on joutunut erilaisten sosiaalisten erojen syvenemisen uhriksi ja myös sen uhriksi, että sekä alueilla että kaupungeissa on yhä syvempiä ongelmia meidän täytyy ensimmäisenä tajuta, kuinka tärkeä kohesiopolitiikan tuoma lisäarvo on. Se mahdollistaa enemmän kuin mikään muu EUn politiikka sen, että teemme Euroopan integraatiota näkyväksi alueiden tasolla ja kansalaisten silmissä siten, että vastaamme oikealla tavalla näihin haasteisiin ja koordinoimme kansalaisten tarpeita. Tämä on myös ainoa eh, investointi ja eh, kehityspolitiikko, joka pystyy lieventämään sisämarkkinoiden kielteisiä vaikutuksia, jotta alueelliset toimijat pystyvät tasapainottamaan tilannetta. Elämme kriisitilanteessa ja siksi on tärkeämpää kuin koskaan antaa kaikille niille tilaisuus, joita kriisi on pahiten koetellut tämänhetkisessä tilanteessa. Meidän on siis tuettava sellaisia investointeja, jotka keskipitkällä aikavälillä on innovatiivista ja energia tehokasta. Ennen kuin puhun positiivisista innovaatioista, joita olemme tehneet, haluaisin vielä sanoa, että meidän täytyy pitää ikään kuin härkätaistelussa tätä punaista vaatetta yllä, joka on siis tämä ehdollisuuden vaate. Alueiden komitea korostaa jälleen kerran, että ei se voi hyväksyä sitä, että alueet tai paikalliset toimijat joutuvat alistumaan eh, kansallisten hallitusten kyvyttömyyden alla. Jos kansalliset hallitukset eivät ole olleet tilanteen tasalla, meidän ei pitäisi kärsiä siitä. Kriisin hetkellä kysyn, miten me voimme yrittäjien edessä oikeuttaa ja puolustaa sitä, siis yrittäjien, jotka luovat työpaikkoja koko ajan, eh, miten voimme siis puolustaa sitä, että heidän suojelunsa on heikompaa kuin esimerkiksi maataloustuottajien suojelu, mitä tulee suoriin tukiin. Vaikka tämänhetkinen lainsäädäntöehdotus lisää yhteistyötä, henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että nyt alkavissa neuvotteluissa meidän täytyy saada äänemme kuulumiin. Haluan vielä nopeasti korostaa joitakin positiivisia elementtejä, joita on saavutettu. Ensinnäkin yhteinen, yhteiset strategiset puitteet, jossa viisi rahastoa ovat mukana. Ne vievät eri politiikkoja eteenpäin ja luovat puitteet, jotka tuovat mukanaan lisää yksinkertaistamista ja sektorien välistä voimastettua integraatiota. Toiseksi se, että tunnustetaan erilaisten alueellisten ja paikallisten toimijoiden yhteistyö tärkeäksi välineeksi. Tässä kumppanuus ja operatiiviset ohjelmat ovat hyvin tärkeitä. Tärkeää on myös tämä yksinkertaistuspyrkimys. Ja kolmas on alueellisen dimension vahvistaminen assosiaatio- ja yhteistyösopimuksissa, viiden rahaston puitteissa ja integroidun lähestymistavan omaksuminen sekä paikallisessa että alueellisessa kehityksessä se, että, ja myös se, että eksplisiittisesti tunnustetaan alueellisuuden periaate, kun taistellaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Neljänneksi se, että on luotu uusi alueiden kategoria, nimittäin siirtymäalueiden kategoria. Ja viidenneksi Euroopan sosiaalirahaston rooli koheesiopolitiikassa siten, että alueellista ulottuvuutta voimistetaan. Kuudenneksi alueellisen kohesion vahvistaminen ja kohesiopolitiikan roolin eh, tunnustaminen Euroopan hyvässä hallinnassa. Ja viimeisenä elementtinä haluan vielä tuoda esiin tämän sisäisen ehdollisuuden lausekkeen, joka on mielestämme hyvä asia. Meidän mielestämme tämä saattaisi olla hyvä valvontaväline, työkalu suhteessa jäsenmaihin ja se mahdollistaa, ja tämä ehdollisuuslauseke on tärkeä myös niiden toimivaltuuksien puitteissa, jotka ovat meidän, kuuluvat meidän tehtäväkenttämme. En, ennen kaikkea ja erityisesti olemme sitä mieltä, että Euroopan sosiaalirahaston täytyy tukea sellaisia hankkeita, joissa, hankkeita, joissa taistellaan syrjäytymistä vastaan, uudelleen työllistymistä ja koulutusta vastaan, vaikka kansallisella tasolla oltaisiinkin eri mieltä. Muutaman minuutin päästä voin puhua hieman laajemmin, mutta tänään meillä on mahdollisuus lyhyesti tuoda esiin omia kantojamme ja kuvailla niitä Euroopan parlamentin puhemiehelle ja komission puheenjohtajalle, kuten myös Puolan puheenjohtaja valtion alueministerille, kuten myös komission edustajalle ja Regi-valiokunnan puheenjohtajalle. Eli kaikille näille henkilöille, joiden kanssa me tulemme tekemään yhteistyötä tulevina kuukausina. Ja varmasti tämän dialogin ansiosta voimme saada parempia tuloksia aikaan tässä työssä. Ja haluankin siis ilman muuta täällä eh, tehdä yhteenvedon niistä kannoista, joita alueiden komitea on muovannut ja aivan varmasti tulevina viikkoina ja päivinä tulemme näitä vielä enemmän pitämään esille. Kiitos kaikille osallistumisestanne näihin avoimiin päiviin. Nämä ovat meille alueiden päivät ja alueellisen toiminnan päivät Euroopassa. Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät puhemies ja hyvät puheenjohtajat, koska meillä on myöhemmin, minulla on vielä myöhemmin mahdollisuus tarkemmin puhua meidän ehdotuksistamme. Haluan nyt vain käyttää tilaisuuden hyväksi Euroopan komission nimissä. Toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi ja haluan kiittää myös tiimieni, joka on ollut mukana organisoimassa tätä tapahtumaa, joka yhdeksännen kerran nyt järjestetään ja joka vuosi vuodelta yhä voimistuu. Tämä on maailmanlaajuisesti yksi tai suurin aluepolitiikan markkinapaikka niin sanotusti tai kohtaamispaikka, jossa keskustellaan Meillä on ollut yli 100 seminaaria ja 250 muuta haja, hajautettua tapahtumaa, kuten meidän lähestymistapamme ja politiikkaamme sopii, siis jäsenmaissa ja tässä kaupungissa, joten voimme lähteä siitä, että noin 25 000 ihmistä näinä tulevina päivinä pohtii näitä kysymyksiä, pohtii kysymystä siitä, miten voidaan älykkäämmin, kestävämmin ja inklusiivisemmin Euroopan tulevaisuutta rakentaa ja investoida alueisiin ja alueellisiin rakenteisiin. Me olemme tehneet ehdotuksen sääntelystä joka näyttelee tärkeää osaa. Ja kiitän jo tässä vaiheessa näistä erittäin positiivisista reaktioista ehdotuksemme, joita on jo tullutkin. Varmasti tulevina kuukausina joistakin kohdista tulemme keskustelemaan, joudumme keskustelemaan ja saamme keskustella. Se on tietysti ihan luonnollista ja sellaista olemme odottaneetkin vielä lyhyt huomautus liittyen makrotaloudelliseen edullisuuteen. Hyvät naiset ja herrat, meillä on ollut sellainen dynamiikka Euroopassa viime viikkoina ja viime kuukausina, joka on hyvin kriisin hallitsemaa ja siihen on välttämätöntä reagoida. Euroopan komissiolle ja Euroopan toimielimille on aina esitetty vaatimus, että nyt täytyy toimia, nyt täytyy reagoida ja nyt täytyy tarvittaessa luoda myös sanktiomekanismeja, rangaistuksia. Meitä on jatkuvasti moitittu saamattomuudesta ja kädettömyydestä, eli jos me nyt olemme tällaisen ehdotuksen tehneet ja siitä keskustellaan, se on hyvä, mutta periaatteen pitäisi olla aivan selvä, nimittäin sen, että jäsenmaat – taas palaisivat niin sanotusti taloudellisen hyveen tielle. Ja jos jäsenmaat eivät välitä kehotuksista ja säännöistä, niin sitten meillä täytyy olla jonkinlaiset keinot ultimaratiotyyppisesti niihin puuttua. Kaikesta tästä meidän täytyy tulevina päivinä keskustella, kuten meidän pitäisi kyetä myös kaikista muista aluepolitiikan Eh, näkökohdista ja aspekteista keskustella. Meidän täytyy kestävästi muuttaa tämä eräänlainen hyvän tekeväisyyspolitiikka todelliseksi investointipolitiikaksi, jossa investoidaan ihmisiin, alueisiin ja kaupunkeihin sillä tavoitteella, että saadaan aikaan eurooppalaista lisäarvoa. Ja se on näiden regulaatioiden henki, jota me olemme ehdottaneet. Ja me kaikki jo innolla odotamme näitä päiviä tällä alkavalla viikolla. Toivon teille hyvää verkostointia, verkostoitumista anteeksi, ja hedelmällisiä keskusteluja. Kiitoksia. Like to... Um, Haluaisin siirtyä seuraavaksi meidän puhujiimme ja ensimmäinen on Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek. Puheenvuoro on teillä. Uh, uh, thank you very much. Kiitos Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi. Olemme erittäin iloisia Euroopan parlamentissa voidessamme isännöidä teitä, koska tiedämme, että tämä on kaikkein suurin foorumi, mitä aluepolitiikkaan tulee, siis koko maailmassa. Ja nyt tämä on myös meidän eurooppalainen päivämme, koska olemme yhdessä tällä paikalla Euroopan parlamentissa. haluaisin korostaa yhtä asiaa, joka on kaikkein tärkein näkökulmastani ja Euroopan parlamentin näkökulmasta samoin. Meidän pitäisi olla mahdollisimman lähellä kansalaisiamme, ennen kaikkea nyt, koska ajat eivät ole mitenkään helppoja, eivät ainakaan kansalaistemme kannalta. Ja te edustatte paikallisia, alueellisia yhteisöjä. Joten olette aika lähellä kansalaisiamme ja voitte tosiaan selittää heille sen, mitä me todella Euroopan unionin tasolla teemme. Ja tarvitsemme teidän tukeanne, tarvitsemme teidän neuvojanne ja toimintaanne. Ilman sitä, ilman niitä haluaisin todella korostaa, että te olette olleet todella aktiivisia jo vuosikymmeniä Euroopan unionissa, mutta nyt me elämme hyvin erityisiä aikoja, joten meidän pitäisi tehdä yhteistyötä poliitikoiden välillä, huomattavasti vahvempaa yhteistyötä ja paljon useammin, jotta voisimme olla kansalaisten silmissä tehokkaampia. Ja olen täysin varma siitä, että voimme menestyä tässä ja siitä kiitos teille. Olen valmistellut joitakin muistiinpanoja lyhyttä puhetta varten. Kaikki ovat omalla äidinkielelläni ja nyt haluaisin vaihtaa äidinkielelläni, koska täällä siis äh, Tulkkaus ei ole minulle, he, tulkaus ei ole minulle he. Erittäin suuri merkitys meille on sillä, että me teemme ja toimimme eurooppalaisella tasolla sellaisella tavalla, että ihmiset voivat ymmärtää toimemme. Tämä on meidän suurin haasteemme. Meidän täytyy tehdä lainsäädäntöä, tehdä päätöksiä sellaisella tavalla, joka koskettaa sosiaalisia ja taloudellisia kysymyksiä mantereellamme. Ja kun me teemme näin, meidän täytyy olla ymmärrettäviä. Kansalaisten pitää meitä pystyä ymmärtämään. Kuten olette kuulleet, hyvät naiset ja herrat, on jo käynnissä keskusteluja komission lainsäädäntöehdotuksista. Kahtena viime vuonna komissaari Haan tulee tästä puhumaan tarkemmin. Mutta minä haluaisin huomauttaa, että meidän täytyy tehdä yhdessä päätöksiä neuvoston ja Euroopan parlamentin yhdessä ensimmäistä kertaa historian aikana. Ja tämä on hyvin tärkeä asia huomata. Ensimmäistä kertaa me olemme yhdessä vastuussa. Hallitukset, jotka kohtavat toisensa neuvostossa ja Euroopan parlamentti ovat yhdessä vastuussa. Meillä on täysi sananvalta parlamenttina ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että me tapaamme täällä parlamentissa, jotta voisimme kuulla teidän mielipiteenne näistä kysymyksistä. On erittäin tärkeää, että kun me teemme päätöksiä, jotka koskettavat alueellisia ja paikallisia hallintoja, me tunnustamme budjettikysymysten tärkeyden. Me haluamme tarjota kaikille kansalaisillemme, kaikille paikallistasoille ja yrityksille tämän. Me ymmärrämme, mistä tämä alhaalta tuleva paine tulee. Ymmärrämme taloudelliset paineet, mutta täytyy ymmärtää, että Euroopan unionin budjetti on erittäin tärkeä työkalu. Ja sen vähentäminen voisi aiheuttaa epäsuotuisia seurauksia koko unionin alueeseen toivotan José Manuel Barroson komission puheenjohtajan tervetulleeksi. On erittäin hyvä, että olette täällä tänään, herra Barroso, sillä Euroopan komissiohan luonnostelee budjettia. Se on sen käsissä. Parlamentti ja neuvosto neuvottelevat, mutta komissiolla on erittäin suuri rooli siinä, että budjetti on lupaava, erityisesti mitä tulee aluepolitiikkaan. Ja uskon, että te olette täällä siksi. Tämä koskettaa hyvin suoraan Eurooppa 2020-strategiaa, joka myöskin syntyi komission sisällä – sen isähän on puheenjohtaja Barroso. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Meidän täytyy luonnostella budjetti, joka vastaa Eurooppa 2020 strategian haasteisiin. Nämä kaksi asiaa liittyvät yhteen. Niitä ei voida erottaa. Te tiedätte varmastikin, mitä Eurooppa 2020 strategia tarkoittaa. Sen Tarkoituksena on päästä yli näistä taloudellisista haasteista ja ongelmista, joita meillä on mantereellamme. Sen tarkoituksena on tukea kasvua ja työpaikkojen syntymistä. Työpaikkoja meidän kansalaisillemme tällä hetkellä. Työpaikka on kaikkein tärkein asia kansalaisille. Tämän vuoksi me teemme päätöksiä. Ja niin tehdessämme meidän täytyy ymmärtää, missä heikkoudet ovat. Pieni tuotto, strukturaaliset ongelmat, esteet markkinoilla. Voisin selittää teille, herrat, hyvät naiset ja herrat, miksi puhun näistä asioista. Vähän matkaa täältä interparlamentaarinen kokous on käynnissä. Tuolla komission jäsen Barnier käsittelee sisämarkkinakysymyksiä ja siellä on läsnä 18 jäsenmaan edustajia ja luonnollisesti Euroopan parlamentin edustaja ja Puola, on edustettuna puheenjohtajamaana ja he pyrkivät neuvottelemaan, jotta voisivat löytää ratkaisuja sisämarkkinoille, jotta sisämarkkinat toimisivat kunnolla ja täysin. Ja tässä on linkki meidän aluepolitiikkaamme. Jos me haluamme tukea kotimaista talouttamme, meidän täytyy toimia eri suunnilla – Sanon tämän, jotta olisi selkeää, että täällä Euroopan parlamentissa ja komissiossa monia asioita tapahtuu yhtä aikaa ja ne liittyvät yhteen ja ne yhdessä voivat auttaa meitä pääsemään kriisistä yli. Yhteenvetona haluaisin sanoa muutamia sanoja siitä, miksi tämä budjetti on niin tärkeä. Se auttaa kaikkia jäsenmaitamme poikkeuksetta toteuttamaan kasvua, sillä se on talousvipu. Se toimii taloudellisena vipuna. Se tekee meille mahdolliseksi saavuttaa vipuvoimaa ja saada liikkeelle paljon enemmän investointeja Euroopassa kuin budjetti itsessään voisi tuottaa. Tämä budjetti myöskin parantaa kilpailukykyä, parantaa työllisyyttä, se tekee mahdolliseksi luoda uusia työpaikkoja. Ja budjetti myöskin ottaa mukaan innovaatioita tutkimukseen ja kehitykseen. On hyvin vaikea kuvitella, kuinka me voisimme olla kilpailukykyisiä ilman tämän kaltaista budjettia. Jälleen kerran tämä liittyy aluepolitiikkaan, sillä meidän aluepolitiikassamme meidän täytyy kohdistaa investoinnit näihin samoihin asioihin. Ja tietenkin lopulta kyseessä on politiikka, joka on todistanut arvonsa Euroopan unionissa. Se on hyvin pitkä ikäinen politiikan ala, investointi alueisiin on asia, jonka kautta voimme investoida eurooppalaisen identiteettiin. Ja tämän vuoksi alueella täytyy olla oma osansa ja roolinsa tässä budjetissa. Hyvät naiset ja herrat, yhteenvetona sanoisin seuraavaa. Euroopan parlamentti on päättäväinen halutessaan tukea aluepolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja Euroopan sosiaalirahastoa, joka on niin tärkeä miljoonille ihmisille, jotka ovat joko menettäneet työpaikkaansa tai jotka ovat etsimässä uutta työpaikkaa työmarkkinoilla. Meidän vahva tukemme tarkoittaa sitä, että me tuemme jatkuvasti uusia ratkaisuja ja ehdotuksia, joita komissio tekee, ja seuraamme tilannetta mantereellamme. Me etsimme teidän tukiamme, Anne, paikallisen aluehallinnon edustajina. Olen varma siitä, että nämä yhdeksän alueellista politiikkapäivää, avointa päivää, tämähän on kaikkein suurin tämän alan foorumi, ovat erittäin tärkeitä. Tämä on hyviä uutisia meille kaikille. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos. Kiitos puhemies hyvin rohkaisevista sanoista. Nyt haluaisin pyytää sitten komission puheenjohtaja Jose Manuel Durao Barroso pitämään avajaispuheensa kaikille meille. Olkaapa hyvä. Kiitos Danutta. Kiitoksia hyvin paljon, kiitoksia. Puolan puheenjohtajan edustaja alueiden komitean edustaja Mercedes Berosso, aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja ja hyvä kollegani komissiosta Johannes Hahn, joka on aluepolitiikasta vastaava henkilö, hyvät naiset ja herrat, alueiden paikallishallinnon edustajat, alueiden komitean edustajat, hyvät ystävät. Olen hyvin onnellinen siitä, että voin tähän yhdeksänteen avoimien päivien tilaisuuteen osallistua. Olen erittäin sitoutunut tähän työhön, sillä uskon, että kyseessä on tärkeä hetki Euroopalle. Kyseessä on hetki, jossa me kaikki yhdessä, Euroopan instituutiot ja alueet, keskustelemme tulevaisuudesta. Olen hyvin vaikuttunut siitä, että teitä on täällä paikalla näin paljon. Olette tulleet eri alueilta paikalle, että voisitte keskustella meidän kohesiopolitiikastamme teidän läsnäolonne täällä osoittaa sitä, kuinka tärkeää tämä eurooppalainen solidaarisuuspolitiikka on. Se on politiikkaa kaikkien edestä, se hyödyttää kaikkia. Kyseessä ei ole vain lähestymispolitiikka, mutta myöskin kasvupolitiikka, joka luo uusia työpaikkoja. Se on luonut yli miljoona uutta työpaikkaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kyseessä on politiikka, joka investoi koulutukseen ja infrastruktuureihin. Politiikka, joka tukee pieniä ja keskisuuria yrityksiä, yli 800 miljoonaa pk-yritystä, jotka viimeisen kymmenen vuoden aikana on luotu. Kehityspolitiikka ei tue vain kaikkein heikoimpia valtioita, jotta ne voisivat kukoistaa, mutta se tekee myöskin mahdolliseksi kaikille jäsenmaille ja alueille integroitua sisämarkkinoille paremmin. Kyseessä on siis solidaarisuuspolitiikka, mutta myöskin kasvupolitiikka ja kilpailukykypolitiikka. Euroopan unioni kohtaa sen haasteen, joka on kaikkein suurin haaste sen historian aikana. Uskon, että tämä on kaikkein vaikein hetki Yhteisöjen luomisen jälkeen meidän täytyy tällä hetkellä enemmän kuin koskaan koota voimamme yhteen. Konkreettisesti me tarvitsemme enemmän kohesiota, enemmän eurooppalaista hallintoa. Se, mitä me tarvitsemme, on suurempi vastaavuus eri politiikkojen välillä. Meidän kohesiopolitiikkamme, kasvupolitiikkamme, työpaikkojen luomiseen tarkoitetun politiikan, kaikkien näiden politiikkojen välillä sekä Eurooppa 2020-strategian välillä. Vain yhdessä me voimme päästä tästä talous- ja sosiaalikriisistä yli. Vain yhdessä me voimme saada luottamusta meidän toimintakykyymme kasvatettua uudelleen, meidän kykymme toimia nopeasti tänä hyvin vaikeana hetkenä haluaisin tunnustaa alue- ja paikallisyhteisöjen erittäin tärkeän roolin ja niiden ponnistusten tärkeän roolin. Ja haluaisin myöskin kiittää alueiden ja kaupunkien ponnistuksia. Ne ovat täysin välttämättömiä, jotta me voisimme yhdessä rakentaa vakaan, vastuullisen unionin, jossa kasvua ja solidaarisuutta tapahtuu. Unioni voi olla vakaa vain, jos sen alueet ovat vakaita meillä voi olla kilpailukykyä vain, jos kilpailukykyä ja kasvua on alueilla. Unioni voi olla vahva vain, jos sillä on solidaarisuutta ja vastuullisuutta. Vakaa, vastuullinen unioni on unioni, joka on vahvempi, kun se kohtaa kriisejä, ja se on paremmin varautunut tulevaisuutta varten. Tämän vuoksi viime vuoden heinäkuussa tehdyt päätökset, mitä tulee talouden vakauteen, ovat niin tärkeitä, kun nämä sopimukset on saatu ratifioitua kaikkialla. Toivon, että näin tapahtuu pian. Me voimme tuolloin uudelleen rahoittaa pankkeja ja myöskin pyrkiä vähentämään kriisin tartuntariskiä. Tämän vuoksi 27. Äh, syyskuuta hyväksytty six-pack talouden sixpack on niin tärkeä. Meillä on nyt erittäin perustavanlaatuinen euroalueelle tärkeä paketti ja ilman näitä toimia me emme voi luoda uudelleen luottamusta, joka on välttämätöntä, jota voisimme luoda uudelleen kasvua. Eli tämä talouden Sixpack, joka 27. päivä syyskuuta hyväksyttiin, tekee mahdollisuuksi tukea toimia ja on erittäin tärkeää, että tähän työhön alueet liittyvät suoraan, joten tämä paketti on myöskin kansallisella ja alueellisella tasolla tärkeää. Nämä toimet ovat erittäin tärkeitä, mutta ne eivät yksinään riitä. Ja tämän vuoksi minä omassa unionin tilaa keskittelyssä puheessani avasin kunnianhimoisempia näköaloja, mitä tulee eri haasteisiin, joita yhteisön täytyy kohdata. Tietenkin Kreikan tilanne on kaikkein näistä kiireellisin, mutta myöskin meillä on erittäin tärkeää estää kriisin tarttuminen valtion velkoihin liittyvien riskien tarttuminen, kasvupolitiikka, sillä me tarvitsemme kasvua mutta me tarvitsemme vakautta. Ja voimme tehdä näin vain tekemällä kasvu- ja vakaustoimia välillä etukäteen välillä reagoiden. Ja tämän vuoksi komissio pyrkii tekemään töitä. On täysin selvää, hyvät näistä herrat, että me tarvitsemme enemmän kuria, enemmän vakautta. Ja tämä onnistuu vain, jos me Teemme tätä työtä yhdessä kasvun eteen tehdyn työn kanssa, joka pyrkii erityisesti luomaan lisää työpaikkoja. Tämän vuoksi komissio pyrkii suunnittelemaan, kuinka se voisi tehdä tiettyjä toimia rakennusrahaston puitteissa. Tämän vuoksi minä olen tehnyt työryhmän, joka pyrkii parantamaan rakennerahastojen käyttöä tarkoituksena vapauttaa 15 miljardia euroa vain Kreikalle, jotta voisimme luoda kasvua tässä maassa. Tämän vuoksi me ehdotimme uusia yhteisrahoitussääntöjä jäsenmaille, jotka näitä makroekonomisia tukitoimia ovat vastaanottaneet. Toivon, että parlamentti hyväksyy nämä ehdotukset pian. Kaikki se, mitä komissio on nyt tekemässä, osoittaa, että kohesiopolitiikka ja rakennerahastot ovat tärkeämpiä kuin koskaan, jotta voisimme luoda kasvua. Kasvua, joka loisi työpaikkoja erityisesti nuorille eurooppalaisille, jotka ovat erittäin suuren työttömyyden kourissa ja tilanne on hyvin dramaattinen. Nuorten tilanne on dramaattinen, sillä he eivät enää luota tulevaisuuteen. Ei pidä uskoa illuisuihin. Kasvu ilman työpaikkojen luomista ei riitä. Kriisi ei lakkaa ennen kuin työttömyys laskee hyvin suurella merkittävällä tavalla Euroopassa. Tällä hetkellä ihmisiltä pyydetään uhrauksia ja on erittäin tärkeää, että kaikki ymmärtävät, että jokaisen täytyy näitä uhrauksia tehdä. Tämän vuoksi komissio on tehnyt transaktioverotuksesta hiljattain ehdotuksen. Myöskin rahoitusalan täytyy ottaa vastuunsa. Tämä on erittäin tärkeää, jotta saamme luottamuksen takaisin Euroopassa. Hyvät naiset ja herrat, Eurooppa 2020-strategia antaa meille ohjelinjat kestävän kasvun eteen ja olen tyytyväinen siitä, että alueet Euroopassa ovat omaksuneet nämä strategian päämäärät täysin. Tämä on ehto sille, että strategia voi onnistua. Hyvät naiset ja herrat, nopeasti muuttuvassa maailmassa Eurooppa ei voi pysyä paikoillaan, vaan meidän on jatkuvasti kehityttävä, kehityttävä politiikkaamme. Kohesiopolitiikan, siis sitä ei voida katsoa ilman, että otetaan huomioon talouden ja budjettikriisi. Siksi komissio on ehdottanut suuria muutoksia, jonka, joiden avulla voisimme nykyaikaistaa kohesiopolitiikkaamme. Siis arvot ovat aivan samat, mutta meidän on nykyaikaistettava kuitenkin joitakin politiikan välineitä me haluamme yhdistää sen Euroopan unionin yleistavoitteisiin ja siksi olen varma siitä, että mitä tulee seuraaviin monivuotiseen rahoituskehykseen. Siis mikään ei tule olemaan helppoa, jos keskuste- kun keskustellaan seuraavasta budjetista. Tämä on ehkä kaikkein vaikein aika se, sille, että keskustellaan Euroopan unionin varoista, resursseista, jos katsotaan useimpien jäsenvaltioiden budjettitilannetta – Joten meidän on yritettävä selittää, miksi euro, joka käytetään, e, kulutetaan Euroopan tasolla, on järkevämpi kuin euro, joka käytetään kansallistasolla. Ainoastaan jos onnistumme tässä, voimme saada aikaan kansallisen tuen ja tietysti parlamentin tuen ja jäsenvaltioiden tuen, siis kaikkien jäsenvaltioidemme tuen koska tämä päätös vaatii jäsenvaltioiden yksimielisyyttä. Siksi meidän on läheisemmin vielä kiinni kytkettävä kohesiopolitiikka kasvu- ja vakauspakettiin. Mitä tulee menneisyyden oppeihin, niin tiedämme niiden perusteella, että meidän on koordinoitava paremmin kansallisia budjetteja ja otettava huomioon makrotalouden vaatimukset emme voi saada tai emme voi harjoittaa erilaista politiikkaa rajojen yli, jos halutaan todella selkeää koordinoitua eurooppalaista hallintoa, niin silloin meidän on otettava huomioon erilaiset politiikat. Siis lähetystapa on se tulee johtamaan meidät win-win tilanteeseen. Siis tässä on kysymys jaetusta vastuusta ja tarkoitus on varmistaa se, että kohesiokulujen tehokkuutta ei vähennä epäterve makrofiskaali, makrotaloudellinen politiikka, vaan siis tässä on kysymys siitä, että meidän on kehitettävä vastuullisuuden kulttuuria niin, että voimme saada aikaan tuloksia. Ja mitä tulee kaikkiin erilaisiin rahastoihin, niin niiden täytyy olla eturintamassa. Ja tällä tavalla voimme tosiaan jokaisesta eurosta saada irti kaiken sen mahdollisen potentiaalin, ja näin ollen kohesiopolitiikka voi saada aikaan kasvua. Haluamme järjestelmän, joka on avoimempi kaikille ja siksi, siis mitä tulee köyhimpiin alueisiin, yritämme ponnistella kaikkein eniten, jotta voisimme saada siis, ja samalla kehittää uusia alueita, joita kutsumme siirtymäalueiksi. Ja kaikki muut alueet, joita tulee 75, joiden BKT on 75-85 prosenttia, ne tulevat sallimaan erilaisen yhteisrahoitustason. Tämä ei kuitenkaan ole mitenkään itsestään selvää, mutta olen varma, että tämä on paras tapa varmistaa tulevan kohesiopoli- kohesiopolitiikan ja aluepolitiikan tulevaisuus. Siis ei pidä katsoa näitä pelkästään sellaisena politiikkana, joka on jonkunnäköinen kainalosauva kaikkein köyhimmille alueille, vaan tässä on kysymys solidaarisuudesta ja myös kaikkien alu, Euroopan alueiden kilpailukyvystä. Ja tämä mielestäni on kaikkein paras tapa varmistaa jäsenvaltioiden tuki, koska viime kädessä sitä tarvitaan. Koska mitä tulee tavoitteisiimme, niin nehän ovat viime kädessä kunnianhimoisempi aluepolitiikka. Euroopassahan on kysymys ihmispääomasta, osaamispääomasta. Siksi me ehdotamme, että Euroopan sosiaalirahastoa pitäisi lisätä, jotta voitaisiin tällä tavalla edistää työpaikkojen koulutuksen, työpaikkojen luomista ja koulutusta. Haluamme vähentää byrokratiaa, mitä tulee kohesiorahaston avun saajiin. Omasta aloitteestanne olemme päättäneet komissiossa ja tosiaan haluan kiittää eri kollegoita, niin joilla on erilaiset vastuualueet. Olemme saaneet aikaan yhteiset säännöt kaikille yhteistyöalueillemme ja kaikille rahastoille. Tämä mielestäni edistää välineittemme yksinkertaistamista. Siis haluamme nykyaikaista kohesiopolitiikkaa, joka edistää kasvua, kilpailukykyä, joka on tehokkaampi ja joka on jatkuvasti kulmakivi silloin, kun puhutaan vastuullisesta eurooppalaisesta solidaarisuudesta. Ja hyvin vilpitön vetomus, asia, jonka äh, puhemies Busek myös mainitsi. Olemme erittäin vaikeassa tilanteessa Euroopan unionissa ja siksi on tärkeää, että te myös eurooppalaisina johtajina – selitätte eurooppalaisille alueillanne ja maissanne. On tärkeää, että Euroopan alueet kertovat kansallisille pääkaupungeille ja hallituksille alue- ja kohesiopolitiikasta ja kertovat sen, että se raha, joka investoidaan, ei ole Brysselin rahaa, vaan se on Euroopan työntekijöiden ja alueiden rahaa, maanviljelijöiden rahaa, kaikkien niiden rahaa, jotka haluavat, että Euroopalla on tulevaisuus, siis mitä tule, Euroopan kansalaisten tulevaisuus. Siis tässä on kysymys sekä työllistettyihin että työttömiin. Ja tämä on erittäin tärkeää, siis on erittäin tärkeää yrittää vahvistaa tällaista yhteistoimintaa Euroopan toimielinten ja Euroopan alueiden välillä. Ja tämä on vetomus, jonka haluan teille esittää niin, että voimme työskennellä jäsenvaltioidemme kanssa ja selittää, että ei ole minkäänlaista aluepolitiikan ylijäämää eikä kohesio ylijäämää Euroopassa vaan päinvastoin se, mitä tarvitsemme Euroopassa, on enemmän solidaarisuutta, enemmän vastuullisuutta ja enemmän Eurooppaa. Kiitos. thank you, President, for being... Kiitos puheenjohtaja siitä, että olitte tosiaan niin selkeitä, mitä tulee eh, aluepolitiikan lisäarvoon. Ja seuraavaksi sitten puheenjohtajavaltio Puolan puolesta haluaisin pyytää rouva e- Elisabeth Esvietta. Kiitoksia. Kiitoksia on erittäin suuri ilo, että voin puhua täällä tässä täysistunnossa, joka aloittaa avoimet päivät 2011. Tämän voin sanoa vilti, pilpittömästi. Olen osallistunut näihin päiviin, tapahtumiin alusta saakka. Muutaman vuoden olen työskennellyt eräällä puolen alueella alueesta vastaavana kehitysministerinä. Tällä hetkellä ollaan erittäin erityisessä tilanteessa, kun ajatellaan aluepolitiikan budjettia ja tulevaisuutta Euroopassa ja siitä, miten siitä keskustellaan. Ja toinen tärkeä kysymys on alueiden ja kaupunkien rooli. Nyt pohditaan sitä, mikä on niiden panos strategisten tavoitteiden täyttämisessä. Aluepolitiikkaa käsittelevät säännökset 2014-2020 tietyllä tavalla käynnistävät tämän keskustelun, jota Puolan puheenjohtaja valtio on rohkaissut tästä politiikasta käytävän. Me odotamme erittäin innolla näitä keskusteluja. Se, näiden ehdotusten muotoileminen on vaatinut suuria ponnistuksia sekä aiemmilta puheenjohtajavaltioilta että Euroopan komissiolta ennen kaikkea. Me olisimme erittäin iloisia, jos kaikki, mistä on keskusteltu ja keskustellaan, jos koko tämä menneisyyden perintö saisi hyödyllisen käytön ja haluamme kiittää komission puheenjohtajaa siitä, että hän on tämän ohjelman halunnut tuoda esiteltäväksemme ja meidän on tunnustettava, että se monellakin tavalla vastaa jäsenmaiden odotuksiin, jotka ovat monella tapaa yksimielisiä. Aluepolitiikan täytyy olla kiinteä osa 2020-strategian politiikkaa, sanotaan modernia, tehokasta ja sen täytyy kohdistua kaikkiin Euroopan alueisiin, jotka sitä tarvitsevat. Perinteisesti tulevaisuutta, aluepolitiikan tulevaisuutta koskevat neuvottelut jatkuvat neuvoston rakennetoimia käsittelevän neuvoston piirissä, joka kokoontuu huomenna sen jälkeen 11.10. yleinen neuvosto tulee keskustelemaan tästä aiheesta ja heti sen jälkeen me aloitamme keskustelun työryhmissä. Kuten näette, tämä aikataulu on erittäin täysi. Tämä äh, puheenjohtajavaltioiden trio tai puheenjohtajatrio pyrkii nopeuttamaan prosessia, jotta pääsisimme mahdollisimman pian johtopäätöksiin, koska ihmiset odottavat niitä samoihin aikoihin kuin tehdään päätöksiä Euroopan budjeteista. Meille kaikille on selvää, että meidän yhteisen päämäärämme täytyy olla se, että koheesiopolitiikkaa toteutetaan ajoissa oikeaan aikaan ja päästään aloittamaan vuoden 2014 alusta, heti alusta. Nyt on lokakuu ja Puolan puheenjohtaja valtiolla on käytännöllisesti katsoen enää pari kuukautta aikaa viedäkseen loppuun nämä hankkeet, joten pääasialliset päätökset tehdään Tanskan ja Kyproksen puheenjohtajakausilla. Me toki haluamme vaikuttaa näihin kompromisseihin hyvin valituilla aihealueilla, jotta jäsenvaltiot voisivat, kuten alueet ja kaupungitkin, jo aloittaa ohjelman rakentamisen niin pian kuin suinkin mahdollista. Strategisten ohjelmien rakentaminen ja temaattiset, temaattinen keskittyminen, ekoehdot ja aluekehitys ovat alueiden yhteistyön kulmakiviä Euroopassa. Ne kaikki liittyvät siihen keskeisellä tavalla. Ennen kuin Puolan puheenjohtajakausi päättyy, haluaisimme esitellä neuvostolle yhteenvedon neuvotteluprosessista kaikkia näitä aihealueita koskien ja haluaisimme niin ikään saada yhteen kaikki aluekehityksestä vastaavat ministerit 16.12. pidettävään alueneuvostoon, jotta voitaisiin keskustella strategisista alueista, aihealueista, jotka tämän työskentelyn ja työryhmien aikana on saatu identifioiduksi. Kysymys, jonka me kaikki varmasti itsellemme ja toisillemme esitämme, on se, millä tavalla Euroopan alueet ja kaupungit voidaan ottaa mukaan tähän neuvotteluprosessiin millä tavalla niiden rooli heijastuu kohesiopolitiikasta tehtävässä päätöksenteossa. Haluaisin jälleen kerran ja ensimmäistä kertaa tässä salissa korostaa sitä, että Puolan puheenjohtajavaltion kunnanhimoinen tavoite on alueellisen ulottuvuuden vahvistaminen Eurooppa-politiikoissa ja jäsenmaiden tuella me haluamme toteuttaa paljon laajempaa lähestymistapaa verrattuna 2020 strategiaan ja toivo, haluamme, että myös urbaani kaupunkeja koskeva tematiikka on keskusteluissa läsnä. Yhteiskunnallinen ja taloudellinen kriisi, jota olemme eläneet, on osoittanut, että haasteet ja seuraukset eivät jakaudu tasaisesti. Tästä on vedettävä johtopäätökset. Meidän on pystyttävä keskittymään sellaisten alueiden tarpeisiin, jotka todella ovat koheesiopolitiikan tarpeessa. Ja komission asiakirjassa tämän täytyy tulla myös esiin, erityisesti kun ajatellaan strategisia investointeja, integroituja investointeja, kuten myös meidän kaikkia työkalujamme mukaan lukien myös kaupunkifoorumit heinäkuusta saakka, syyskuussa ja loppuun saakka. Puolan puheenjohtajavaltio tulee siis tämän vuoden loppuun saakka järjestämään erilaisia seminaareja ja kokouksia, joissa keskustellaan kaikista näistä kysymyksistä erittäin keskittyneesti. Siellä keskustelevat tietysti jäsenmaat, mutta yhtä lailla te alueellisten viranomaisten ja paikallisviranomaisten edustajat. Juuri tuossa kontekstissa voisimme nostaa esiin muutamia kysymyksiä, jotka ovat seuraavia. 2020-strategian täytäntöönpano alueellisella tasolla. Unkarin puheenjohtajavaltio on luetteloinut mahdollisuuksia tällä alueella ja me parhaillaan yritämme tutkia asiaa voimakkaasti on tärkeää myös suosia aluepolitiikan ja kaupunkipolitiikan koordinaatiota sekä alueulottuvuutta Euroopan sosiaalirahaston toiminnassa. Tärkeää on myös kaupunkien problematiikka, esimerkiksi se, että luotaisiin eh, tällainen yhteyspiste kaupunkikehityksen tiimoilta. Esimerkiksi tähän osallistuisivat useat jäsenmaat. Sitten Exxon ja Urbanin kaltaisten instrumenttien tulevaisuus. On kuultu jo monia argumentteja, jotka ovat puhuneet niiden jatkamisen puolesta. Ja tietysti eh, verkostoituminen, kaupunkien verkostoituminen keskenään on hyvin tärkeää. Haluan kutsua teidät erittäin sydämellisesti puheenjohtajavaltion järjestämiin lukuisiin tapahtumaan, jotka nimenomaan käsittelevät aluekehitystä ja kaupunkikehitystä 24. ja 25. lokakuuta Varsovassa aluekehityksen tehokkaiden instrumenttien konferenssi järjestetään tuolloin. Sitten 24. ja 25. marraskuuta Posnamissa on taas konferenssi, joka liittyy integroituun lähestymistapaan kaupunkikehityksessä tai kaupunkien kysymyksissä. Siellä on paikalla alueiden, kuntien ja alueiden komitean edustajia esimerkiksi syrjäisiltä alueilta ja merenranta-alueita. Puolan puheenjohtaja valtio on saanut keskusteluun mukaan kaupunkeja ja alueita me haluamme kuulla kaikkien ääntä. Me haluamme, että kaikki saavat äänensä kuuluviin, niin alueet kuin paikalliset mm, tahotkin. Ja kaikki nämä äänet ovat tärkeitä osia tässä keskustelussa. Kiitoksia. E, Kiitos rouva ministeri. Haluaisin sanoa, että nyt olemme sitten sitten ensimmäisen osuutemme päättäneet ja haluaisin kiittää puhemiestä puheenjohtajaa siitä, että olette olleet täällä paikalla ja pitäneet puheenne ja siitä, mitä sanoitte sitoumuksistanne ja huolenaiheistanne. Haluaisimme siirtyä nyt sitten kokouksemme seuraavaan osaan ja Jackie Davis on tässä sitten moderaattorina, joten vielä kerran kiitos puhemiehelle ja komission puheenjohtajalle. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much indeed. Kiitos Rova Hybnää ja kiitos vielä alkupuheenvuoron pitäjille siitä erittäin inspiroivasta puheesta. Olen Jackie Davis ja toivon modera- toimin moderaattorina keskustelu- seuraavissa keskusteluissa. Ja siis on, aiheena on se rooli, joka haluta, jota halutaan kaupungeillemme ja alueillemme. Haluamme käynnistää keskustelun täällä ja nyt ja saada mahdollisimman monet mukaan tähän keskusteluun. Aiomme keskittyä kolmeen pääaiheeseen iltapäivällä. Ne kaikki ovat otsikon, sen otsikon alla, jossa kysymyksessä on investointi Euroopan tulevaisuuteen. Kolme aihetta on jo mainittukin täällä avauspuheenvuoroissa. Eurooppa 2000 2020 kohesiopolitiikka, kuinka paremmin yhdistetään nämä ja miten voidaan suoritusta parantaa niin, että voidaan saada tosiaan rahoitukselle paras mahdollinen teho ja sitten maantieteelliset asiat. Siis eh, on kysymys siitä, miksi maantieteelliset tekijät ovat niin tärkeitä, kun puhutaan alueista ja kaupungeista. Mutta kuten olemme kuulleet, niin tämä on kohesiopolitiikan ratkaiseva hetki. Ja mitä tulee uusiin ehdotuksiin, joita komissio hyväksyi viime viikolla. Joten ensiksi haluaisin pyytää, että komission jäsen Haan hahmottelisi näiden ehdotusten kaikkein keskeisimmät kohdat ja tulevaisuutta koskevat ehdotukset, ja sitten voimme paneelin kanssa keskustella näistä yksityiskohtaisemmin, joten komissaari Haan, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos Jackie. Arvoisat puheenjohtajat, hyvä ministeri, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät alueiden komitean jäsenet ja kaikki alueiden ja kaupunkien ystävät. On aina suuri ilo olla teidän kanssanne ja jakaa teidän kanssanne joitakin näistä tärkeistä kysymyksistä, joista meidän tulisi näinä tulevina päivinä täällä keskustella. Ja minun mielestäni nämä avoimet päivät ovat erinomainen tilaisuus ja loistava näyteikkula siitä, kuinka tärkeitä alueet ja kaupungit ovat Euroopan kannalta ja aluekehitys vielä erityisesti. Tänä vuonna nämä avoimet päivät ovat, pidetään erityisen strategisella hetkellä, kun vasta viime viikolla Euroopan komissio hyväksyi uudet, puite, uudet puitteet kohesiopolitiikalle 2014-2020. Aluekysymyksistä vastaavana komission jäsenenä olen hyvin tyytyväinen näihin ehdotuksiin, jotka nyt on saatu pöydälle ehm, nämä ehdotukset ovat täysin linjassa niiden laajojen eh, konsultaatioiden kanssa, joita olemme käyneet viidennen kohesioraportin julkistamisen jälkeen eri toimijoiden kanssa. Ennen kuin esittelen teille kohesiopolitiikan uudet elementit, haluan jakaa muutaman ajatuksen teidän kanssanne. Kohesiopolitiikka toimii, se on tärkeä työllisyyden moottori vuosina 2002. 1,4 miljoonaa työpaikkaa synnytettiin kohesiopolitiikan kautta ja niistä 38 000 on tutkimustyöpaikkoja. Haluankin korostaa, että silloin kun edellinen kohesiopaketti luotiin, niin Eurooppa on muuttunut monellakin tavalla. Tällä hetkellä me olemme suuressa talous- ja rahoituskriisissä – nyt on erittäin kova paine julkista taloutta kohtaan, mutta myös yleinen mieliala Euroopassa on sellainen, että on hyvin paljon tappiomielialaa ja skeptisismiä. Euroopan johtajat kuitenkin ottavat oman vastuunsa ja he ovat luoneet uuden aloitteen vahvistaakseen kilpailukykyä, kestävyyttä, työllisyyttä ja osallistavuutta. Ja totta kai Euro 2020-strategia on tärkeä osa tätä työtä on erittäin selvää, että meidän ei pidä ainoastaan pitää kohesiopolitiikkaa euro, keskeisenä Eurooppa-politiikan osana, vaan meidän on vahvistettava sitä tekemällä siitä älykkäämpää ja parempaa. Siksi me olemme ottaneet mukaan joitakin uusia elementtejä edutukseemme kohesiopolitiikasta 2013 jälkeen. Me haluamme tehdä kohesiopolitiikasta Euroopan unionin tärkeimmän investointistrategian keskeisen työkalun, jolla pyrimme tavoittamaan Eurooppa 2020 tavoitteet. Me haluamme vahvistaa, että se on edelleen kaikkia alueita ja kansalaisia koskevaa politiikkaa, investointeja, jotka tuovat kaikille työtä. Me haluamme myös nähdä, suuren hyppäyksen eteenpäin siinä tavassa, jolla, tätä kohesio, jolla tämä kohesiopolitiikka toimii ja mitä se saa aikaan. Miten me pääsemme kaikkeen tähän? Julkisten investointien täytyy keskittyä pienempään määrään päämääriä kuin 2020 strategiassa on mainittu. Me olemme puhuneet tästä keskittämisenä. Ja olemme siis priorisoineet investointeja voidaksemme taata sen, että niiden vaikutus ja lisäarvo ovat niin suuret kuin mahdolliset. Lisäksi uskon erittäin vakaasti, että nämä ehdotukset ovat tarpeeksi joustavia, jotta ne takaavat sen, että jokainen alue voi omien kehitystarpeidensa nojalla valita oman investointistrategiansa. Tässä on kysymys keskittämisestä ja joustavuudesta. Olen sanonut tämän usein. Eurooppa 2020 päämäärät vaativat joustavuutta, jotta strategiat voidaan sopeuttaa yksilöllisiin tarpeisiin ja haasteisiin. Nämä konseptit eivät sulje toisiaan pois. Keskittäminen ja priorisointi tulevat olemaan kumppanuusohjelmien keskeisimpiä elementtejä. Haluan, että ohjelmista tulee myös tehokkaimpia, tehokkaampia ja tämän tavoittelemiseksi me ehdotamme kolmea uutta pääaspektia. Ensinnäkin voimakasta tavoitteiden asettamis- ja monitorointiohjelmaa, sitten ehdollisuuksia, sisäisiä ehdollisuuksia ja makroehdollisuuksia. Nämä kolme, näitä kolmea elementtiä haluaisin tarkastella yksittäinen rahasto-ohjelmien kehittämisellä haluamme vakuuttaa, vaikuttaa siihen, että oikeat investoinnit on hyvin valmisteltu ja tuloksia täytyy voida mitata ja monitoroida, jotta ne todella luovat kauaskantoisia vaikutuksia. Me olemme asettaneet tuloksiin paljon painoa, kun olemme tulevista ohjelmista keskustelleet, ja tämä tulee vielä kasvamaan 2013 jälkeen. Me tulemme antamaan tarvittavat resurssit eh, asettamaan resurssit monitorointimekanismiin. Tämä tarkoittaa sitä, että alueiden ja maiden on luotava indikaattoreita, jotka ovat lähtöisin e- ennalta tehdystä listasta, joka liittyy suoraan Eurooppa 2020 strategiaan. Näiden päämäärien saavuttamisesta on raportoitava ja se tulee olemaan keskeinen ohjelmien johtajien ja koordinaattorien tehtävä. Hyvin monilla, monet teistä ovat varmaan jo kuulleet pankin ehdollisuuksien mukaan tuomisehdotuksesta. Minä haluan, että rahoja käytetään siellä, missä sekä fyysiset että muut ehdot täyttyvät, että investointien tehokkuutta eivät pullonkaulat voi asettaa uhanalaiseksi. Sen takia me sen takia me olemme laatineet listan, jonka perusteella ohjelmat käydään tarkasti läpi ennen kuin ne hyväksytään. Näin saadaan aikaan täysi läpinäkyvyys, kun tarkastellaan sitä, onko ohjelmien tavoitteet saavutettu ja ohjelmat pantu täytäntöön täysimuotoisesti. Sellaisten ohjelmien osemassa olemassaolo, jotka panevat täytäntöön pien, pienen mm, Small Business Act-asiakirjan. Meidän täytyy myös vähentää kasvihuonepäästöjä, edistää uudistavia, energian, uudistavia energianlähteitä. Me tarvitsemme myös kattavan kansallisen liikenneohjelman ja aktiivisia työmarkkinapolitiikkoja ja niin edelleen ja niin edelleen tässä ehdotuksessa on sel- selviä palkintoja sellaisille ohjelmille, jotka onnistuvat hyvin ja saavat paljon aikaa. Ei ole kyse siitä, että ohjelmien pitäisi kilpailla keskenään, vaan kysymys on sen takaamisesta, että ohjelmat todella saavuttavat tavoitteensa. Ja hyvästä toteutuksesta on palkittava 5 prosenttia rahoista pidetään, kunnes ohjelman toteutus puuttumiset on tarkistettu 2018. Tähän sääntöpakettiin on luotu tällaisia mekanismeja, nyt paketti on tarkasteltavana. Nyt haluan palata asiaan, josta on hyvin paljon puhuttu meidän konsultaatioidemme aikana sen jälkeen, kun viides raportti julkistettiin. Tämä kuulostaa helpolta, mutta se on vaikeaa, nimittäin yksinkertaistaminen komissio pyrki etsimään kaikkia mahdollisia tapoja puitteiden yksinkertaistamiseksi. Me halusimme tehdä sen helpommaksi tukien käyttäjille, eh, että he pääsisivät rahoitukseen kiinni. Tämä tuo mukanaan sääntöjen harmonisointia sekä johdolle että kontrollille, ei ainoastaan eri rakennerahastojen välillä, mutta myös kalastuspolitiikassa ja meripolitiikassa – me olemme ehdottaneet kattavaa yksinkertaista regulaatiota, joka kattaa nämä viisi rahastoinstrumenttia, kehitysrahaston, kohesiorahaston, Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan maatalouden kehittämisrahaston ja Euroopan meri- ja kalastusrahaston. Tämä on iso askel se, äh, yksinkertaisempaan pääsyyn ja parempaan koordinaatioon. Lisää yksinkertaistamista löytyy varmasti päivittäisestä rahastojen hallinnoinnista. Rahastojen toimintaa, sääntöjä on harmonisoitu ja ö, äh, vuosittaisen, ö, äh, vuosittaisen tarkastuksen käytäntö on otettu mukaan. Mitä tulee ohjelmiin, meillä on erillistä säännöstöä, joka mahdollistaa sen, että pystymme paremmin ottamaan huomioon monivaltioisten ohjelmien johtamisen ja koordinoinnin vaikeuden. Kun viranomaisia on ollut paljon niissä mukana, se on monimutkaistanut asioita, eli nyt niitä, heitä tulee olemaan vähemmän. Olen myös iloinen siitä, että alueellisen Koheesion joka mainitaan Lissabonin sopimuksessa erityisesti, että se on saanut täyden huomion. Tässä on erittäin spesifejä ehdotuksia eh, harvaan asutulle alueille ja erityisalueille. To step up their cooperation with their neighbors. Finally, Lopultakin eurooppalaisina meidän pitäisi jatkaa investointeja urbaanialueiden kas- kestävään kasvuun ainakin viiden prosentin tasolla ja nämä varat kansallisella tasolla pitäisi korvamerkitä näihin toimiin. Haluaisin yhteenvetona sanoa, että nämä uudet toimet ovat erittäin tärkeitä meille, teille, Euroopan unionille, meidän yhteiselle hankkeellemme. Meidän pitää vahvistaa eri sidosryhmien osallistumista ja näiden ohjelmien hallintoa. Meidän ehdotuksemme tarjoavat parempia mahdollisuuksia alueille, kaupungeille ja paikallisyhteisöille osallistumiseen. Heillä on erittäin tärkeä rooli, kun me suunnittelemme seuraavan sukupolven kohesiopolitiikkaa, erityisesti mitä tulee päämäärin, joiden tarkoitus on varmistaa, että me tavoitamme Eurooppa 2020-strategian päämäärät. Tässä yhteydessä me ehdotamme sitä, että jokaisessa alueellisessa ohjelmassa olisi kumppanuusohjelmia, jotka järjestettäisiin paikallishallinnon ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa sekä muiden tahojen kanssa, jotka edustavat kansalaisyhteiskuntaa kaikilla toimeenpano- hankkeen askelmilla. Me haluaisimme vahvistaa eurooppalaista hyvien käytänteiden koodia, mitä tulee kumppanuussopimuksiin, ja me haluamme määritellä kriteerejä, joilla voisimme vahvistaa tätä prosessia ja saada aikaan hyviä käytänteitä ja tuloksia. Lopultakin en voi tehdä yhteenvetoa liittyen uuteen kohesiopolitiikan pakettiin käsittelemättä resurssikysymystä. Kesäkuussa komissio teki ehdotuksen vuosien 2014-2020 vuosien talouskehykseksi. Tarkoitus oli 6 miljoonaa euroa ohjata aluerahastorakenteisiin. Ja tämä liittyy Euroopan unionin uuteen budjettiin ja osoittaa selkeästi, että me emme pyydä lisää rahaa, talouskriisin aikana meidän täytyy tehdä enemmän kasvattamatta budjettia, jotta tämä täytyy tehdä investoimalla paremmin ja älykkäämmin. Tämä strategia on kunnianhimoisempi, tehokkaampi, sen hallinta on vahvempaa ja me pyrimme vähentämään byrokratiaa. Hyvät naiset ja herrat, tämä oli nopea yhteenveto, mitä tulee uuteen kohesiopolitiikkapakettiin. Nyt te, eurooppalaiset alue- ja paikallistason edustajat, voitte sitoutua tähän työhön ja rakentavasti osallistua keskusteluihin tulevina kuukausina. Haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni ja vedota Puolaan puheenjohtajamaana – kiittää teitä teidän suuresta sitoumuksestanne viime kuukausina. Odotan innolla mielipiteiden vaihtoa teidän kanssanne ja haluaisin kiittää teitä huomiostanne. Kiitos. Kiitos. Kiitos kun jatkoit. Kiitos tässä on tällaista yleiskuvasta kysymys, mutta no, siis ei meillä ole tässä tämän aikataulun puitteissa edes mahdollisuus yksityiskohtaan. Mitä kaikkiin näihin aiheisiin tulee, joita on e, e, tässä käsitetty, käsitelty, me aiomme jakaa nämä kolmeen osaan. Eli toisaalta e, siis yhtäältä Eurooppa 2020 ja kohesiopolitiikka, parempi toimivuus ja maantieteelliset seikat. Ja meillä on pari konkreettista esimerkkiä siitä, millä tavalla alueellinen rahoitus on vaikuttanut ihmisten elämään. Siis tässä on todistuksia tai sitten kuvauksia sellaisten henkilöiden näkökulmasta, jotka ovat hyötyneet Euroopan aluerahoituksesta. Olen seurannut, siis tiedän, että meiltä on pyydetty jo useita puheenvuoroja ja ehdotan, että annamme puheenvuoron heille ja tiedän, että Meillä on hyvin suuri aihe, monta puheenvuoroa haluavaa, saatte aikaa minuutin tai pari ja sitten avaamme laajemman keskustelun ja sitten jokaisen osa-aiheen kohdalla palaamme näihin alustajiin. Tämä, lähe, tämä on nähtävissä verkossa ja ne, jotka haluatte käyttää Twitteria, niin voitte käyt, avata sieltä EU Regional EU-avoimet päivät, EU Open Days, tai sitten äh, alueellinen verkosto 2020. Me aiomme reaaliajassa tässä keskustelussa käsitellä näitä asioita ja esittää, haluaisin esittää ensin yhden kysymyksen ministerille, jonka on lähdettävä täältä pian pari vuotta sitten, ministeri, ihmiset äh, ennakoivat kohesiopolitiikan loppua. Siis siinä muodossa, kun tunnemme sen nykyään. Siis meillä on nyt sellainen politiikka, jonka periaatteet ja arvot ovat täsmälleen samat, ja sen on kuitenkin tarkoitus olla politiikkaa, joka koskee kaikkia alueita. Miksi olette sitä mieltä, että keskustelu on muuttunut? Kun istutte neuvoston pöydän ääressä, niin uskotteko, että komission ehdotukset tullaan ennen kaikkea, mitä tähän kaikkeen edellä mainitsemaan, niin tulee hyväksytään? Minä Uskon, että mm, tämä johtuu siitä, että ensinnäkin me elämme hyvin erityistä aikaa. Tätähän kaikki ovat puheissaan korostaneetkin oikeastaan suurin osa jäsenmaista, elleivät kaikki jäsenmaat, ovat syvässä kriisissä. Omasta puolestamme meillä on sellainen Eurooppa-politiikka, jota on muutettu, mutta mm, kevyesti muutettuna, siitä voi tulla paras, paras kehityspolitiikka ja paras investointipolitiikka koko Euroopan unionille. Tähän me uskomme, me olemme puhuneet tästä jo useita vuosia, tarkemmin sanottuna jo neljän vuoden ajan. Ja on hyvin selvästi nähtävissä, että kun puhutaan politiikasta, joka voi saada jotain aikaan, joka voi lähentää meitä ja lähentää 2020 strategiaa. Eli jos on olemassa sellaista politiikkaa, joka pystyy lähentämään 2020 strategiaa esimerkiksi Puolassa, meillä on politiikkoja, jotka ovat erittäin tehokkaita, niin ainut politiikka, joka voi taata tämän, on todellakin kohesiopolitiikka. Puola on hyvin paljon puhuva esimerkki tämän politiikan tehokkuudesta. Tätä ei todellakaan pitää pelkästään rajoittaa vastaanottavien maiden alueelle, vaan kohesiopolitiikan täytyy laajeta kaikkiin muihinkin maihin. Meillä on tietoja koheesiopolitiikan vaikutuksista muihin maihin, esimerkiksi Saksan taloudesta tai Ranskan taloudesta, kun puhutaan, niin sillä on ollut voikkaita vaikutuksia siihen. Eli tämä esimerkki osoittaa, että meidän täytyisi jatkaa keskustelua koheesiopolitiikan tulevaisuudesta Euroopasta. Kiitos. Tiedän, Kuten sanoin, niin tiedän, että teidän on lähdettävä täältä, koska teillä on hyvin työntäyteinen aikataulu, mutta ennen kuin lähdette, niin suosion osoitukset täältä. Voisinko komission jäsen kääntyä puoleen ja esittää saman kysymyksen teille? Siis tässä on ollut taistelu takana ennen kuin olemme päässeet sinne, missä olemme nyt. Sanoitte, että tässä olette enemmän tehneet siis olette tehneet tässä aika paljon työtä ennen kuin ollaan päästy kunnon kohesio, investointiin kohesiopolitiikassa. Maybe two. Todellakin meillä ei ollut kovinkaan paljon aikaa, ehkä kaksi vuotta hiukan vähemmän, mutta me pystymme rakentamaan sen varaan, mitä edellisen komissaarin aikana oli jo tehty. Tämä oli erittäin tärkeä muutos verrattuna aikaisempaan kauteen. Nyt me voimme rakoittaa jotakin, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus tehdä enemmän lähentämistä ja korvamerkintää selkeästi voitaisiin sanoa, että me nyt uskomme, että alueellisen politiikan pitäisi olla investointipolitiikkaa, jotta investoisimme ihmisiin ja alueisiin ja jotta saisimme enemmän takaisin kuin investoimme. Tämä on hyvin tärkeä päämäärä ja tämän eteen me olemme tehneet hyvin paljon toimia. Olemme selventäneet erilaisia yhdistelmiä joustavuuden, ehdollisuuden, kannustimien suhteen ja kumppanuussopimusten suhteen. Ja nämäkin osoittavat, että kumppanuus on tärkeä osa tätä yhteistyötä. Ja siksi uskon, että tämä on hyvin suuri edistysaskel koskien tätä politiikkaa, ja se on kaikkien meidän eduksi. Tässä um, on kysymys suuresta evoluutiosta. Rouva Hübner, kuten komission jäsen sanoi, tai aloititte tämän prosessin mikä teidän tunteenne on, jos ajatellaan sitä, minne olemme päässeet? Siis ennen kaikkea, kun puhutaan siitä periaatteesta, tai sanotaan, halutaan sanoa, että tämä on politiikka, joka koskee kaikkia Euroopan alueita. Oletteko te tyytyväisiä neuvotteluihin? Siis tämä oli yksi päärintamista, joilla me jouduimme taistelemaan, jotta saisimme aikaan tämän politiikan, joka koskee kaikkia näitä Euroopan alueita – ja sen piti vastata sitten joitakin jäsenvaltioiden näkökantoja. Tämä kuitenkin jäi henkiin, koska takanahan on tietysti rationaalisuus. Jos ajatellaan kaikkein köyhimpiä ja odotetaan, että he kirivät kaikki muut, niin silloin voitaisiin sanoa, että se politiikka ei olisi sellainen, josta voisimme olla ylpeitä. Meidän on muistettava, että meidän ei pidä joka seitsemän vuoden välein taisteltava, taistella, vaan meidän Siis tämä politiikka on sinänsä arvokasta ja meidän on paremmin käytettävä kaikkea sitä vipuvoimaa, ennen kaikkea mitä tulee tieto- ja innovaatioalueeseen. Siis jos ajatellaan niitä, joilla on tällaista tosiaan elinvoimaa. Meidän on investoitava tietysti myös köyhimpiin alueisiin, jotta voimme tällä tavalla antaa niille mahdollisuuden liittyä tähän näiden vetävien voimien joukkoon. Ja olen erittäin ylpeä siitä tosiseikasta, että olemme siirtymässä siihen suuntaan, joka alkoi vuonna 2006 jo. Eli tämä on investointipolitiikkaa sellaista, jossa tosiaan keskitytään kehityspotentiaalin mobilisointiin kaikilla alueilla ja että se on sellaista aluetta, jossa tosiaan ymmärretään, että alueiden on mitattava voimansa globaalissa yhteydessä. Me palaamme kuitenkin kaikkeen tähän myöhemmin, silloin kun sitten puhutaan paremmasta toimivuudesta. Siis voidaan sanoa, että yleisesti ottaen ehdotus on erittäin myönteinen. Oletteko yllättynyt siitä, että olemme päässeet sinne, missä nyt olemme? Uh, en minä yllättynyt ole. Minä uskon, että me teimme hyvää työtä yhdessä parlamentin kanssa ja alueiden kanssa, jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin. En minä yllättynyt ole. Minä mm, uskon, että Tämä uusi siirtymäalueen kategoria on esimerkiksi oikein hyvä asia monille, monien alueidemme kannalta ja uskon, että me tarvitsemme hyvin voimakasta investointipolitiikkaa. Eli uskon, että, tai minusta näyttää, että tämä alkaa oikein hyvä, hyvin. Tämä näyttää lupaavalta ja pääsemme varmasti loppuun. Tämä on erinomainen projekti. Uh, Kiitos. Siirrymme nyt sitten sitten ensimmäiseen näistä aiheistamme. Olemme jo käsitelleet, että olemme puhuneet investointipolitiikasta. Seuraavaksi sitten e, EU 2020 e kohesiopolitiikka. Ja ensimmäinen video ja ensimmäinen esimerkki siitä, kuinka henkilö tai joku tässä on hyötynyt aluepolitiikasta kentällä, jos tämä, on, tämä videopätkä on saatavissa. Mm-hmm. Ik ben Wim Kuiper, ben 68 jaar en ik woon in Amsterdam. Ik ben getrouwd met... Olen... Taas. Olen 68-vuotias, asun Amsterdamissa ja minulla on ollut projekti. Minä olen äh, vaimoni kanssa seurannut kulutustamme viikoittain. Ja me olemme oppineet, että pesukone ja kuivausrumpu kuluttavat kaikkein eniten energiaa. Voimme seurata tätä ja olemme myöskin havainneet, että kulutus pesukoneessa ja vesipumpussa on sellainen, että sitä pitää seurata. Olemme siis hyvin tyytyväisiä Euroopan unionin ohjelmasta ja se tekee mahdolliseksi toimia onnistuneesti ja me toivomme, että tämä projekti jatkuu jotta kansalaiset voivat seurata sitä. Mielestäni se on erittäin hyvä idea. Uh, Okei. Okay. Siinä hyvin käytännönläheinen esimerkki kaikki, siis yksi teema keskittymisen alueesta, mitä uusiin ehdotuksiin tulee, on uusiutuvat energialähteet, energiatehokkuus ja siinä näiden, miten EU-rahoitusta on käytetty hyvin kohdennetusti, jotta tähän päästäisiin. Ne, jotka ovat pyytäneet etukäteen puheenvuoroa ja haluavat tehdä lyhy- äh, esittää lyhyen kommentin, siis voitte esittää kysymyksiä paneelille ja sitten annan paneelille mahdollisuuden vastata – Hamoin Luis Vacasel Sison, joka on alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon, arvoisa rouva Hübner, hyvä komission jäsen. Minun mielestäni näiden avointen päivien viettäminen osoittaa, että tämä on aivan epäilemättä loistava, hyvin kiinnostava tapahtuma sekä Euroopan kansalaisille että alueille ja ennen kaikkea sellaisille henkilöille ja instituutioille, jotka ovat kiinnostuneita kohesiopolitiikasta. Sitä paitsi Euroopan komissio ja myös parlamentti aivan epäilemättä jakavat meidän kanssamme alueiden komitean kanssa monitasoisen hallinnan periaatteen ja ymmärtävät, kuinka tärkeää on puhua alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa, kun EU e 2020-strategiaa pannaan täytäntöön. Tulkkaus ilmeisesti ei toimi kaikilla kielillä. Toimiiko se nyt? Okei. Okay. Olkaa hyvä, jatkakaa, pyydän anteeksi. Bien. Decía que efectivamente... Niin, sanoin siis, että voimme todeta, kuinka tärkeänä sekä parlamentti että komissio ovat pitäneet kansallisia ja alueellisia, anteeksi, alueellisia ja mm, paikallisia viranomaisia 2020-strategian käynnistämisessä, mutta meidän täytyy edelleen korostaa tämän periaatteen merkitystä, että voisimme mahdollisimman paljon välttää sitä, että etäännymme sopimuksen perustavoitteista, nimittäin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen kohesion edistämisestä, koska tätä strategiaa nyt hieman toteutetaan korkealta alas Eli tämä monitasoinen hallintotapa on täysin päinvastainen sillä, ja siihenhän meidän pitäisi pyrkiä. Seuraavien rahoituspuitteiden puitteissa 2013 jälkeen komissio sanoo, että budjetin täytyy, budjetti täytyy sopittaa 2020 strategiaan ja koheesiopolitiikan täytyy osaltaan vahvistaa yhteisön toimien koordinointia ja koheesiota Toisin sanoen sen täytyy edelleen olla kaikkein tärkein alueellisen toiminnan instrumentti, jotta tämä suora linkki, suora, kohta minä lopetan, suora yhteys 2020 ja aluepolitiikan välillä voidaan tehdä. Euroopan unioni voi käyttää tätä eräänlaisena vipuna, jotta voidaan tavoittaa uuden budjettikauden tavoitteet. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Michel Delabar, Dynkerkin por, pormestari herra Delabar seuraavaksi. Madame la Présidente rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minä olen samaa mieltä kaiken sen kanssa, mitä olen kuullut tämän kokouksen aikana. Siitä lähtien, kun tähän paikalle istuin, olen täysin samaa mieltä kaikista, mitä on sanottu tästä kohesiopolitiikasta. Ja puheenjohtaja Barroson puheen kanssa, jonka hän piti parlamentissa kaksi viikkoa sitten, että me tarvitsemme enemmän Eurooppaa ja vähemmän kansallisuutta Tämä kaikki menee oikeaan suuntaan, mutta aina on tällainen pieni ongelma. Tässä haluaisin kuitenkin hiukan selvennyksiä. Olen pahoillani siitä, että puheenjohtaja Barroson viestiä heikentää se, että komissio ilmeisesti on hyväksynyt alueiden komitean mielipiteen ja parlamentinkin mielipiteen vastaisesti rouva Merkelin ja herra Sarkozyn ehdotuksen asettaa jonkinlainen Damokleen miekka roikkumaan alueiden päiden päälle ja uhata niitä sillä, että rakennerahastot vedetään pois paikallishallinnoilta sellaisissa maissa, joissa vakaussopimusta ei ole noudatettu. Millä lailla tällainen toimi tekisi koheesiopolitiikan vahvemmaksi? Tämä on täysin ristiriitaista. Minä tunnustan myöskin sen, että komissio on pyrkinyt koheesiopolitiikan kansallistumista välttämään ja kiitän sitä, että nämä siirtymävaihealueet on otettu huomioon. Kaikki tämä menee oikeaan suuntaan, mutta miksi? Sellaisella tekosyyllä, että meillä on Eurooppa 2020 strategia, me kuulemme, että rahoitettavien ohjelmien lista tiettyjen yhteisöjen kohdalla on paljon pienentynyt entisestä. Miksi Bryssel haluaa aina ajatella, että se osaa toimia paremmin kuin aluehallinto, mitä tulee kasvuun ja kohesioon näillä alueilla. Sitten viimeinen asia, sitten minä lopetan. Viimeinen huomio, sillä me olemme täällä sitä varten, että keskustelemme ja astamme kysymyksiä. Minä pohdin sitä, kuinka hyödyllistä on komission ehdotuksen mukaisesti vetää koheesiopolitiikasta ja sen eh, monitasoiselta hallintorakenteelta 50 miljardia eh, liittyen ohjelmiin, jotka yhdistävät Eurooppaa. Tässä komissio meidän silmiemme alla ryhtyy tällaisen alueelliseen puuhasteluun. Tämä on mielestäni hyvin valitettava. Minä lopetin jo. Kiitos, kiitos. Pyydän anteeksi. Siis teillä on tietysti oikeus esittää kysymyksiä ja olette täällä sitä varten, mutta minun on varmistettava se, että muillakin on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada vastaukset. Ja siksi aion olla erittäin tiukka. Minua on pyydetty olemaan tiukka ja aion tehdä sen. Michael Schneider seuraavaksi, joka on valtiosihteeri Saksoniassa, Saksenissa ja Saksissa. Kiitoksia. Juuri tuossa ominaisuudessa epp puheenjohtajana haluan sanoa jotain. Haluan EPPn eh, e edustajia eh, onnitella erityisesti komission jäsen Haania onnitella tästä paketista, joka viime kuukausina on aikaan saatu. Siinä on finanssipuitteet ynnä muuta. Te olette avanneet oven tule, kohesiopolitiikan tulevaisuudelle ja tulevaisuuden kohesiopolitiikalle ja se, joka on viime tai kuluneen vuoden keskusteluja seurannut tietää, että tämä ei ole itsestäänselvää. Kohesiopolitiikkaa ovat monet vastustaneet. Te olette ehdotuksillanne varmistaneet sen, että tulevaisuudessa kohesiopolitiikkaa tullaan harjoittamaan tosin osin uusin tavoitteen, mutta ennen kuin menemme yksittäisiin aspekteihin, niihin, niistä keskustelemiseen ja niiden kritisoimiseen on esitettävä nämä kiitokset, koska te olette osoittautuneet alueiden todellisiksi ystäviksi ja osoittaneet kohesiopolitiikan tärkeyden. Alueillahan tätä politiikkaa tehdään. Eurooppa 2020 strategiasta sen verran, että täällä alueiden komiteassa me olemme tuota strategiaa alun perin pitäneet tärkeänä ja sanoneet alusta saakka, että teemme kaiken, jotta se onnistuisi ja me kehitimme tämän alueellinen akti-idean, eli jossa rakenteellisesti alueet ja kunnat ovat mukana tämän strategian toteuttamisessa. Ja minä pelkään, että nyt kun luen näitä ehdotuksia, minusta tuntuu, että me olemme olleet ehkä hieman liiankin menestyksekkäitä näissä pohdinnoissa, sillä meidän täytyy nyt ihan tarkkaan keskustella, eikö kohesiopolitiikasta nyt, eikö Eurooppa 2020 strategia nyt vähän liikaakin halaa kuoliaksi tämän kohesiopolitiikan, koska se ei ole mikään väliaikainen investointistrategia. Sillä on pitkäaikaisia päämääriä, se on monidimensionaalista, moniulotteisuutta ja se haluaa nimenomaan integroituja lähestymistapoja alueilla, mutta en halua tässä vaiheessa vielä lähteä arvioimaan mitään, vaan sanon vain, että näistä kysymyksistä me tulemme tulevina kuukausina työskentelemään, me tulemme laatimaan useita lausuntoja ja keskustelemaan rakentavasti parlamentin ja komission kanssa, mutta tänään nyt on sellainen hyvä päivä äh, äh, todeta se, että hyvin todennäköisesti kohesiopolitiikalla on tulevaisuus ja se on hieno asia. Kiitos sitten Barbara ala-Itävallassa sosiaaliasioista ja niin edelleen vastaava valtiosihteeri. Euroopan komission muotoilemat vaatimukset ja painopisteet sellaisina kuin ne EU 2020 strategiassa tulevat esiin ovat myös meidän alaitävaltalaisten mielestä erittäin tärkeitä. Tutkimusteknologia ja energia ovat aivan varmasti näitä keskeisiä teemoja tulevaisuudessa, tulevassa kehityspolitiikassa. Haluaisin kuitenkin vielä esittää muutamia pohdintoja näistä vähimmäistasoista näiden yksittäisten teemojen ja prioriteettien suhteen täytyy myös pitää huoli tasapainosta ja täytäntöön pantavuudesta. Ovatko, onko alueissa tarpeeksi yrityksiä, jotka myös kysyvät näitä kannustus- ja edistystoimia. Eikö tässä ole se vaara, että sellaiset alueet, jotka tällä näillä sektoreilla pystyvät tarjoamaan vain vähän, jäävät vielä enemmän jälkeen. Tämä innovaation käsite on tosin mielestäni laajassa ja joustavassa määritelmässä, määritelmässä tärkeää, mutta se pitäisi tosiaan määritellä aika laajasti. Prosessi-innovaatiot, mutta myös matkailualan innovaatiot pitäisi hyväksyä tämän käsitteen piiriin. Ja tässäkin on lähdettävä alueellisesta diversifikaatiosta. Alueet ovat hyvin heterogeenisia ja meidän täytyy tosiaan pitää huoli siitä, että kaikki pääsevät mukaan tähän strategiaan eurooppalaisten kehitys- ja aluerahastojen täytyisi investointeja jatkossakin edistää. Nyt mennään hyvin vahvasti PK-yritysten suhteen tällaisen hyvin spesifiin tukimuotoihin, mutta meidän täytyy myös suuria yrityksiä kannustaa ja edistää. Ne tuottavat hyvin paljon työpaikkoja ja usein ovat myös PK-yritysten elinehto ja siten alueellisesti hyvin tärkeitä. Eli näitä toisinsa sidottuja, tätä tarvitaan pelivaraa näiden varojen käytössä. Sitten edullisuuksien mukaan ottaminen, tähän suhtaudun hieman skeptisesti kansallisen oikeuden ja sopeuttaminen on ainakin Itävallassa usein hieman hankalaa ja on vaikeata esimerkiksi ajatella, että jotkut osavaltiot voidaan vetää vastuuseen, jos ne eivät ylikansallisia lakeja noudata. Sitten viimeinen asiani on se, että yksinkertaistustoimia pitää soveltaa paitsi näiden hankkeiden toteuttamiseen, kuluttajiin, myös nimenomaan hallintotasoon. Kiitoksia. Uh, ja viimeinen etukäteen ilmoittautunut Holger Kopenhagen Thüringenin alueelta, oikeusministeri Thüringenin osavalta. Frau Präsidentin Bresso und äh, sehr geehrter Kommissar Hahn. Arvoisat kuulijat, ilmeisesti nyt... Okei, okay, nyt näen teidät siellä keskellä, en nähnyt teitä äsken. Thank you. Geht es jetzt? Okay. Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ähm, ich bin ja ein Mitglied aus dem... Arvon, arvon puheenjohtaja, minähän edustan Saksan liittotasavallan uusia osavaltioita ja haluan kiittää komission jäsen Haania solidaarisuudesta näiden viimeisen 20 vuoden aikana. Me olemme Thüringenissä saaneet yli 8 miljardia euroa vuoden 1991 jälkeen näistä eurooppalaisista rahastoista. Ne ovat olleet hyvin tehtyjä investointeja koko yhteisön kannalta, siitä olen vakuuttunut. Ne ovat olleet hyviä sijoituksia ja tämänhetkinen talous- ja rahoituspoliittinen keskustelu huomioon ottaen. Äh, voin kiittää teitä siitä, että Euroopan solidaarinen yhteisö nimenomaan uusien äh, osavaltioiden, äh, siis aikaisemman DDRn osavaltioiden mukaan ottamiseen EUn aktiiviseen toimintaan on ollut hyvin tärkeää. Tässä komission ja parlamentin ja myös kansallisparlamenttien rooli on tässä tärkeä ja näiden toimielinten rooli varmasti vahvistuu tämän kriisin myötä. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, enemmän yhteisöllisyyttä, mutta on hyvä, että komission puiteohjelma, kuten te komission jäsenhaan myös muotoilitte, myös investoi enemmän ihmisiin, haluaa investoida enemmän ihmisiin, kuten te komission jäsen sen juuri muotoilitte. Minä pidän tätä keskustelua erittäin tärkeänä ja uskon, että tuleva kohesiopolitiikka on oikealla tiellä. Minä toivon meille kaikille ja toivotan meille kaikille menestystä tässä niin tärkeässä eurooppalaisessa hankkeessa. Kiitos. Uh, Kiitos. Ennen kuin palaan paneeliin, niin ehkä pari kysymystä tai kommenttia vielä. Voisitteko esittäytyä, sanoa nimenne, ketä edustatte ja hyvin lyhyesti pyytäisin. Siis on tärkeää, että kamerat löytävät teidät, koska tämä menee verkkoon. Siis voisitteko nousta seisomaan, niin silloin teidät löytyä, löytää helpommin. Olen Jacques Leblanc Ranskasta. Olen hyvin onnellinen näistä herra komissaarin ehdotuksista ja siitä, että nämä siirtymävaiheessa olevat alueet on otettu huomioon. En kuitenkaan tässä vielä kuullut sana vuoristo, mutta Lissabonin sopimuksessa kuitenkin artikla, joka kohesiopolitiikan oikeusperustan luo, mainitsee vuoristoalueet. Ja sanotte, että teillä on tahtoa luoda erityisiä ehtoja koskien kohesiopolitiikkaa ja vuoristoalueita. Uh, Kiitos. Vastaus hetken kuluttua. Jotkut parlamentin jäsenetkin ovat sanoneet haluavansa käyttää puheenvuoron jossain vaiheessa. Olkaapa hyvä. Karin Kadenbach, Mitglied des Europäischen Parlaments. Karin Kadenbach on Euroopan parlamentin jäsen, mutta ollut 16 vuotta myös kunnallispolitiikassa ja osavaltion tason politiikassa mukana. Eli olen hyvin pitkään seurannut kohesiopolitiikan kehitystä myös henkilökohtaisella tasolla ja haluan ensimmäiseksi kiittää komission jäsentä siitä, että hän Euroopan parlamentin aluevaliokunnassa on aina ollut hyvä kumppani ja hyvä keskustelukumppani. Tämä on hyvin tärkeää yhteisessä työssä ja haluan kiittää alueiden komiteaa siitä, että että se on ollut niin valtava moottori näiden siirtymäalueiden luomisessa ja meillä ei näitä asiakirjoja olisi ilman alueiden komitean työtä. Minusta nämä siirtymäalueet ovat äärimmäisen tärkeitä ja mm, varmasti meidän tulee tulevaisuudessa työskennellä vielä paljon enemmän yhdessä. Minulla on aika suuria ongelmia yhden asian suhteen. Haluaisin viitata tuohon videon, jonka juuri näimme, eli sen, miten kohesiopolitiikkaa voidaan myös paikan päällä toteuttaa – Minun mielestäni tuo esitelty hanke on hyvin järkevä, mutta minä en ymmärrä ollenkaan sellaista, että kansallisen tason huonon käytöksen kautta ei saada haltuun juuri tällaisia, eh, ei oteta käyttöön juuri tällaisia tämänkaltaisia alueellisia hankkeita. Arvoisa komission jäsen, on aivan tosiasia, että meillä tällä hetkellä juuri Eurooppa tasolla tarvitaan erittäin paljon ymmärrystä kansallisella, paikallisella ja alueellisella tasolla Euroopan kohesiopolitiikalle ja, ja tätä teidän pitäisi varmasti vielä pohtia. En usko, että saatte tähän minun kannatukseni, ettekä valta, varmasti valiokunta. Kiitos. Sitten seuraava olen rekivaliokunnan jäsen ja haluaisin sanoa, että mitä kohesiopolitiikkaan tulee, niin ne ovat tos, se on tosiaan ratkaiseva, jos haluamme päästä tästä vaikeasta kriisistä, jossa elämme EU-ssa. Yksi keskeistä ongelmista on kilpailu, epätasapaino ja rakenteelliset epätasapainot, joita on EUn eri alueiden välillä jäsenvaltiot, niillä on varallisuusongelmia, investointiongelmia ja niin edelleen. Ja kun ne itse eivät pysty saamaan aikaan kasvua, ja kun pankitkin ovat vielä vaikeuksissa, mitä tulee investointien rahoittamiseen. Siis silloin kohesiopolitiikkahan on erittäin tärkeä, jos ajatellaan sitä, millä tavalla voidaan turvata tuleva kasvu Euroopan unionissa – se, että yksinkertaistetaan rahastoja, että ne ovat helpommin saatavissa, on yhä tärkeämpää. Ja tämä on tosiaan yksi ratkaiseva tekijä. Kohesiopolitiikka on tärkeä väline näissä maissa. Ja tällä hetkellä tosiaan, siis niitä on, on ollut 10 prosentin kasvu, siis me tarvitsemme 10 prosentin lisää siis 85 prosenttia on tarkoitus olla katto, mitä tulee yhteisrahoitukseen. Mitä tulee sitten makrotaloudelliseen ehdollistamiseen, niin mielestäni tämä ei ole järkevää. En ymmärrä, miksi vakaus- ja kasvupaketti eh, jollain tavalla eväisi nämä tuet, koska rakennerahastot ovat erittäin tärkeitä. Siis tämä merkitsee mielestäni sitä, että rangaistaan alueita jotenkin automaattisesti. Seuraavassa rupeamassa me puhumme paremmasta toimivuudesta ja aiomme keskittyä huomattavasti enemmän tähän ehdollistamiskysymykseen ulkoiseen ja sisäiseen. Joten haluaisin, että keskittyy liittyisimme tosiaan tähän Eurooppa 2020 kohesiopolitiikan väliseen yhteyteen. Me tosiaan halusimme jakaa koko tämän teeman kolmeen osaan niin, että voisimme kattaa kaiken. Seuraava puheenvuoro, olkaa hyvä. Yksi vielä ja sitten takaisin paneeliin. Kiitoksia hyvin paljon rouva puheenjohtaja. On hienoa olla täällä. Täällä on paljon hienoja ihmisiä läsnä komissiosta ja parlamentista ja myöskin puheenjohtajamaasta. Uskon, että tässä sanottiin, että tarvitsemme enemmän Eurooppaa, mutta ennen kaikkea me tarvitsemme enemmän tasa-arvoista Eurooppaa. Ja yksi tapa tähän on kohesiopolitiikan käyttäminen. Kohesiopolitiikan onnistuminen on tärkeää erityisesti alueilla ja niiden yhtenäistämisessä. Siksi oli mukavaa nähdä tässä videoklipissä, että että meillä oli hyvin tyytyväinen kansalainen kohesiopolitiikan vuoksi. Me tarvitsemme tällaista paljon enemmän, sillä paljon negatiivisuutta on ilmassa ja hyviä asioita ei korosteta ja varmastikaan mahdollisuuksia tehdä positiivisia toimia kohesiopolitiikan alalla ei pidä tulevaisuudessa laiminlyönä. Kohesiopolitiikassa myöskin talouskriisin vuoksi on hyvin tärkeää ottaa tämä välikategoria mukaan. Siitä on hyvin paljon keskusteltu monissa tilaisuuksissa ja haluaisin tässä kysyä ehkä komission jäseneltä erityisesti liittyen Eurooppa 2020 strategiaan ja sen vaikutuksiin, kuinka me tätä yleistä kohesiopolitiikan kontekstia hoidamme. Kiitos palaan paneeliin, koska paljon on tullut esiin erilaisia asioita. Ehkä voitaisiin tässä jättää tämä ehdollistamiskysymys seuraavaan rupeamaan. On puhuttu Eurooppa 2020 strategiasta ylhäältä alas ja erilaisista ohjelmista, alueellista eriyttämisestä ja se on erittäin tärkeää. Ja joustavuus on ollut myös paljon esillä – kun haluamme jollain tavalla linjata kohesiopolitiikkaa Eurooppa 2020 strategian kanssa, niin mennäänkö tässä liian pitkälle, eli liian tarkoin määrätään alueelle se, mitä niiden on tehtävä. Ehkä voisin pyytää teiltä ensin Rova Bresson vastausta. Grazie. Eh, È una domanda complessa, ma certamente una... Kiitoksia. On totta, että tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Mutta on totta, että kyseessä on jotakin, mikä on meille lähellä sydäntä. Eurooppa strategia on jotakin, mikä suhteen olemme täysin samaa mieltä ja olemme samaa mieltä myöskin siitä, että sen pitää olla kohesiopolitiikan sydämessä. Mutta tämä aiheuttaa vaaran että me luomme jotakin, joka on liian sitovaa, rajoittavaa, erityisesti alueellisella tasolla. Ei pidä unohtaa, että kohesiopolitiikan päämäärät ovat hyvin tarkasti määriteltyjä. Jos me rajoitamme toimia liikaa, jos me yritämme ne saada tiukkoihin puitteisiin, tämä voi aiheuttaa ongelmia. Jos onnistumme yhdistämään alueet, tämän sopimuksen määritelmään alusta lähtien, silloin olisi mahdollista muokata projektia alueiden suhteen Eurooppa 2020-strategian suuntaan, mutta täytyy ottaa alueiden oma laatuisuus huomioon. Nämä alueelliset sopimukset täytyy säilyttää ja niiden pitää olla realistisia. Kiitos. Mitä rouva Hybne teihin tulee, niin mikä teidän mielestänne on tärkeintä silloin, kun halutaan varmistaa joustavuus? Haluaisin myös sanoa, että joustavuus tarkoittaa tavallisesti sitä, että poikkeetaan säännöistä. Joten tässä on kysymys sääntöjen moninaisuudesta myös, ja tämähän on usein haaste sellaisille, jotka ehdottavat oikeudellisia puitteita. Tämä haaste oli viisi vuotta sitten ja se on taas syntymässä. Eli on kysymys monitahoisuuden ja joustavuuden välisestä tasapainosta. Mutta me olemme halun, keksineet tämän strategisen lähestymistavan, jotta voisimme vastata tähän. Siis on kysymys siitä, että Euroopan tavoitteet jollain tavalla yhdistetään tai sovitetaan alueiden omaan laatu, erikoislaatuisuuteen. Eli sillä tavalla halutaan oikeaa tasapaino Euroopan tavoitteiden Eurooppa 2020 välille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tässä ei ole kysymys pelkästään tällaista ylhäältä alas prosessista. Mitä paikallistasoon tulee, niin siellä, että on tarkoitus tosiaan tunnistaa strategia ja ne tavoitteet, joita on, ja katsoa sitten, miten ne voidaan yhdistää eurooppalaisiin tavoitteisiin ja siihen rahoitukseen, jota on äh, suunniteltu 11 painopistealueen osalta. Joten ehkä pitää päästä tällaista ylhäältä alas äh, tai alhaalta ylös lähestymistavasta, jotta saataisiin aikaan oikea tasapaino. Kiitos. Mitä tulee joustavuuteen? Siis ajatellaan tätä temaattista keskittämistä. Mitä se tarkoittaa alueiden osalta? Onko kysymys erittäin tiukasta luettelosta? Haluaisin kysyä tai pyytää teitä myös puhumaan näistä siirtymäalueista ennen kaikkea, koska useita kysymyksiä esitettiin, jotka koskivat juuri tätä. No niin, sitten puhun taas vähän Saksaa. Ja nimittäin näistä siirtymäalueista tai toisin ajateltuna EU 2020 strategiasta. Tästä on jo tänäänkin, tai tästä, tätä me olemme tarkastelleet jo tänään yli 90 prosenttia aluepolitiikan budjetista voidaan nähdä 2020 strategian painopisteiden mukaisina emme me tässä nyt keksi pyörää uudelleen, vaan meidän kannaltamme on kysymys siitä, että integroidun lähestymistavan periaatteen mukaan ö, tässä tapahtuu teema keskittymä joka keskittyy yhteen osa-aspektiin, jos ajatellaan koko tätä laajaa. Ja tämä osa-alue on nimenomaan innovaatio ja PK-yritysten edistäminen. Totta kai innovaation käsite pitää ymmärtää laajasti, eikä sitä saada rajata pelkästään teknologisiin innovaatioihin, markkinointiin, palveluinnovaatioihin ja niin edelleen, tai hallinnollisiin innovaatioihin – jos nyt ajattelen energiatehokkuutta ja energian säästämistä, niin sekin on hyvin laaja aihealue. Ja kun asioita analysoidaan tarkemmin, niin kenenkään ei varmaankaan tarvitse olla huolissaan siitä, etteikö hänen tarkoituksensa tulisi kunnioitu, kunnioitetuksi. Meille tärkeää on se, että luodaan sellaisia määrällisesti mitattavia tavoitteita, jotka voidaan panna EU 2020 strategian alle. Meidän pitäisi Lissabonin strategiasta olla oppinut se läksy, että meidän täytyy eurooppalaiset tavoitteet ikään kuin tuoda alas alueelliselle ja kansalliselle tasolle, jotta ne voivat muuttua realistisiksi tavoitteiksi. Monille nämä Eurooppa-tavoitteet eivät ö, voi niitä välttämättä ymmärtää, jos Romania käyttää tutkimukseen yhden prosentin ja Ruotsi neljä prosenttia, niin heidän, niiden tilanne on hyvin erilainen, eivätkä niitä samat tavoitteet houkuttele. Eli kummankin maan täytyisi asettaa realistisia tavoitteita ja sitten syntyy kolmen prosentin summa. Siirtymäalueet ovat mielestäni hyvin tärkeä toimi, johon me sitten lopulta päädyimme ja pääsimme, kun hieman muutimme tätä rahoitusarkkitehtuuria. Ja tässä oli taustana erityisesti se, että tulevana rahoituskautena tulemme meillä tulee olemaan vähemmän kehittymättömiä alueita kuin tällä hetkellä. Tällä hetkellä meillä on 84 konvergenssialuetta ja tulevalla kaudella niitä tulee olemaan 68 ja tämä vaihto tapahtuu enemmän tai pääasiassa kehittymättömien alueiden tai vähemmän kehittyneiden alueiden ja siirtymäalueiden välillä. Ja yksi argumentti vielä tai yksi luku vielä teille, joka selventää sitä, kuinka tärkeää on eh, luoda nämä siirtymäalueet nimenomaan tälle tulevalle kaudelle. Tämä nyt ei ole mikään ikuisuustoimi, vaan tällä kaudella tutkimme ja haluamme katsoa, miten tämä asia toimii mutta näiden vähemmän kehittyneiden alueiden keskimääräinen BKT on 53 prosenttia ja kehittyneempien 122 prosenttia. Eli tämä kuilu on paljon syvempi kuin tuo 75 prosentin kynnysarvo indikoi. Siirtymäalue, eh, ne ovat todella siinä välissä, eh, koska siellä on 58-83 prosenttia, mutta työllisyysluvut ovat tietysti tässä hyvin tärkeitä ja ne on myös ö, täytyy tutkia sitä, miten todella työllistetyistä henkilöistä todellakin ovat töissä ja tämä on, tässä on 10 prosentin ero vähemmän kehittyneiden ja kehittyneiden alueiden välillä. Vähemmän kehittyneillä se on 63 ja kehittyneillä alueilla se on 73 prosenttia. Eli tämä osoittaa sen, että me tarvitsemme näitä alueita, jotta voidaan viedä ja tukea eteenpäin tätä kiinniottamisprosessia. Kiitos. Nyt menemme seuraavaan teemaan. Ennen kuin teemme sen, niin haluaisin mainita aluepalkinnot, joita komissio on hallinnoinut vuodesta 2008. Ja syy siihen, miksi mainitsen nämä palkinnot tai tämän palkinnon, kolme kategoriaa näistä liittyvät hyvin läheisesti Eurooppa 2020. Älykäs kasvu, siellä on muun muassa tämmöinen kaupunki, tähtikaupunkikategoria ja niin edelleen. Haluan mainita tämän, koska Nämä kilpailut käynnistetään tällä viikolla ja voitte siellä saada tarkemmat tiedot sen pääosaston kotisivulta, joka käsittelee aluekomitea DG-regiota. Ja nyt on kysymys sitten siitä, millä tavalla kaikki saadaan paremmin toimimaan. Komission jäsen Haan sanoi, että kun hän laatti näitä ehdotuksia, niin hän halusi tosiaan suuren loikkauksen eteenpäin, mitä tulee aluepolitiikan toimintaan, toimivuuteen. Olemme kuulleet jo joitakin tekijöitä ja asioita usealta puhujalta, mutta ensiksi katsokaamme pieni videopätkä. Thank you. Jag heter Amal. Amal. Olen Amal, Amalia ja tulen Kurdistanista, Irakista. Olen asunut Ruotsissa 21 vuotta ja asun Katriinne Holmissa. Minulla oli ajatus ja ajattelin tosiaan aloittaa siitä ja saada sitten apua rahoitukseen. Ja minä olen aloittanut vuosi sitten sitten, kun Ruotsissa toiminta aloitetaan, niin se vaatii paljon paperityötä. Ja mikrorahoitus on kaikessa paperityössä minua auttanut, eli siinä on sanottu, minne on käännyttävä ja millä tavalla on toimittava, että pääsee eteenpäin. Kun pääsin alkuun, niin tämä tapahtui aika hyvin, eli kun ostin tämän pienen yrityksen ja nyt sitten tässä ajan kuluessa tuloni ovat tai liikevaihtoni on kaksinkertaistunut. Joten kuulemme tässä siitä, miten rahoitus on auttanut Amaliaa tosiaan käynnistämään yrityksensä ja miten hän on pystynyt hoitamaan joitakin monimutkaisia asioita. Voiko tämä politiikka eh, vai edesauttaa tässä ja tällä kertaa on vain pari etukäteen puheenvuoroa pyytänyttä, mutta annan puheenvuoron teille ennen kuin palaamme paneeliin. Liverpoolin kaupungin valtuustosta edustaja ensin. Hyvin paljon kiitoksia. Rova Humna sanoi, että vuonna 25. Meillä oli taistelu kohesiopolitiikasta ja me varmastikin ajattelimme, että joudumme nyt uuteen taisteluun, että voimme sen säilyttää. Ne, jotka haluavat säilyttää kohesiopolitiikan, heidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voisimme varmistaa, että tämä onnistuu. Meillä pitäisi olla investointipolitiikkaa, ei vain varojen kulutuspolitiikkaa. Jos investoimme oikein, teemme valtavan vaikutuksen ihmisten elämään ja senhän me täällä haluamme tehdä molemmille sekä hyvinvoiville että köyhemmille alueille. Tämä pitäisi hyvin suunnita, sillä ellemme tee näin, me kulutamme ruoroja saamatta mitään aikaan. Jos taas toimimme oikein, saamme vuosien ajaksi hyviä tuloksia. Omalla alueellamme käytimme äh, vuosina 2026 yhtä ensimmäisistä rahoitusmahdollisuuksista tukemiseen paikallisten yritysten tukemiseen ja tämä yhä vieläkin tuottaa varoja paikallisille yrityksille. Tämä tulee jatkumaan vielä vuosien ajan omalla alueellamme. Me säästimme luomalla hyvin paljon uusia työpaikkoja 54 000 uutta työpaikkaa, 15 000 uutta yritystä. Ja tätä kohesiopolitiikka voi todellakin saada aikaan. Näitä muut politiikat eivät saa aikaan. Minulla olisi muitakin huomioita liittyen siihen, mitä täällä on tänään sanottu. Meidän täytyy ottaa paikallisihmiset mukaan. Jos yritämme vain hallita näitä politiikkoja kansallisella tasolla, se ei toimi. Sillä kansallisella tasolla he eivät tiedä tai ymmärrä, kuinka ruohonjuuritasolla toimitaan paikallishallinnon ja paikallisten henkilöiden kanssa. Ja tämän vuoksi mielestäni tämä 5 prosenttia, joka on korvamerkitty kaupungeille, on erittäin hyvä asia, sillä kaupungit tarvitsevat tätä investointia, jotta ne voivat käyttää omaan kasvuunsa ja uudistumiseensa tätä rahaa. Jos me haluamme edistyä, nämä kaupungit täytyy ottaa mukaan ohjelmiin. Ellei me tee niin, me epäonnistumme. Meillä täytyy olla sekä alhaalta ylöspäin että ylhäältä alaspäin suuntautuvaa toimintaa. Sitten tulee, mitä tulee makrotaloudelliseen eh, ehdollisuuteen, ymmärrän miksi näin tapahtuu, miksi näin on ehdotettu ja ymmärrän myöskin, että meillä on ollut ehdollisuutta menneisyydessä. Esimerkiksi meillä oli viiden prosentin tuottoehto, kun alueet määrittelivät omat päämääränsä, jos ne, ne saavuttivat, silloin he saivat varoja. Tässä oli porkkana ja keppi kyseessä, mutta nyt meillä on pelkkä keppi eikä porkkanaa. Jos me haluamme tällaista makrotaloudellista ehdollisuutta käyttää, meidän pitäisi käyttää hyvien käytänteiden koodia. Pelkkä ohjelma ei tässä riitä. Kuinka tämä sitten tapahtuu, herra komission jäsen, en tiedä. Ymmärrän, että keskustelussa tiettyjen hallinnon edustajien kanssa on käynyt ilmi, että selvää mekanismia alueiden mukaanottamiseen ei ole, mitä tulee näihin ohjelmiin, sillä ohjelmat on nyt asetettu syrjään. Se olisi erittäin hyödyllistä, jos te voisitte meille esittää, kuinka nämä ohjelmat ottavat mukaan paikallisen aluehallinnon jäsenet ennen kuin mitään rahoitusta siis on annettu. Kiitos. Lubjankan Puolan Ljubjankan pormestari, pyydän anteeksi sitä tapaa, jolla lausun nimenne. Varmasti se oli aivan kamalaa. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Teidän ääntämyksenne oli parasta, mitä olen elämässäni kuullut. Kiitoksia siitä. Szanowni Państwo, uh, pozwolę zacząć moje krótkie wystąpienie. Niin, haluaisin aloittaa varsinaisen puheeni muistuttamalla teitä peruselementeistä, nimittäin eh, siitä, mistä kohesiopolitiikka on aikoinaan lähtenyt liikkeelle. Tavoitteenahan on vähentää, pienentää jäsenmaiden välistä kuilua ja myös alueiden välillä on olemassa epäsuhtaa ja epätasa-arvoisuutta, eriarvoisuutta. Ne ovat eri tasolla, sam- samankin alueen sisällä voi olla hyvin suuria eroja. Haluan kiinnittää huomiota siihen, että usein meillä on hyvin dynaamisia alueita jonkun alueen sisällä, esimerkiksi kaupunkeja, ja sitten hyvinkin lähellä näitä suuria kaupunkeja saattaa olla sellaisia alueita tai vyöhykkeitä, joiden kehitystaso on hyvinkin paljon matalampi. Tällaiset ongelmat täytyy huomata, ja ne on otettava huomioon koheesiopolitiikan puitteissa. Mitä tulee kohesiopolitiikan tehokkuuteen, Puolassa äh, alueet äh, ovat hyvin lähellä kynnystä, jolla ne voivat ylimalkaan päästä kohesiopolitiikan piiriin. Yksi alueista on siirtymäalueen tasolla tällä hetkellä. Ja tämä on paras osoitus siitä, kuinka menestyksekästä tämä politiikka Puolassa on ollut, jos ajatellaan sen alkuvaiheita. Tämä muistuttaa meitä todellakin siitä, mikä tämän politiikan päätavoite ja kunnianhimo on. Tällä hetkellä me odotamme, että tätä politiikkaa hallinnoitaisiin enemmän ja paremmin ja myös sitä, että pääsy siihen taattaisiin paremmaksi pienemmillä kustannuksilla. Toisin sanoen täytäntöönpanon pitäisi tapahtua pienemmin kustannuksin. Kustannukset ovat melko korkeat. Tärkeää on pääsy tämän politiikan piiriin, ja nyt en puhu teoriasta, vaan käytännöstä. On tärkeää, että myös yhteyslinkki tämän politiikan ja muiden yhteisöpolitiikkojen välinen linkki täytyy olla voimakkaampi. Vielä yksi aspekti, tiedän, että aika loppu kohta, mutta haluaisin vielä kiinnittää huomioon ehdollisuuteen. Hyvin monet puhujat ovat ottaneet esille, kuinka tärkeä tämä ehdollisuuden aspekti on, vaikka nykyaika ei välttämättä ole paras mahdollinen konteksti tällaisen periaatteen käyttöönotolle. Kiinnittäisin huomioon vielä siihen, että nämä kohesiopolitiikan elementit heikoimmille alueille ovat sellainen instrumentti, joka todella takaa ketjureaktion ja nostaa alueet uudelle tasolle. Kiitos. Kiitos. Haluaako joku vielä esittää kommentteja ja kysymyksiä? Mm, palaan komission jäsenteihin. Siis hetken päästä meidän pitää tästä makrotaloudellisesta ehdollistamisesta puhua. Onko vielä muita kommentteja ja kysymyksiä? Siis mitä tulee parempaan toimivuuteen? Millä tavalla voimme saada tehokkaampaa kohesiopolitiikkaa niin, että se on paremmin hallinnoitua ja tuottaa lisäarvoa? Olkaapa hyvä, te suoraan siellä edessäni. Ja hvala Kiitos puheenvuorosta. Olen Ivan Zagar ja olen Slovenian valtuuskunnasta. On totta, että kohesiopolitiikka on ollut erittäin tärkeää Sloveniassa ennen kaikkea, jos ajatellaan kehitystä, mutta minun on kuitenkin tässä korostettava, että eri mailla on erilaiset järjestelmät. Ja mitä tulee tähän, niin haluaisin korostaa sitä, että meidän on yritettävä saada aikaan tasapaino suurien hankkeiden välillä, mutta emme saa kuitenkaan unohtaa pieniä hankkeita, joissa on mukana laajempi yleisö, jotka parantavat elämänlaatua yksittäisillä alueilla. Minulla on kysymys, tai pikemminkin se on idea, ajatus. Olette sanoneet tai puhuneet siitä, kuinka paljon BKT, siis kuinka paljon maat sijoittavat BKTstä investointeihin käyttävät investointeihin. Siis järjestelmä on mielestäni aivan liian jäyhä. On totta, että olemme parantaneet tilannetta, olemme kehittyneet, mutta uskon, että ne erot, joita on eri alueiden välillä nykyisin, niitä, ne johtuvat eri tekijöistä – Onko vielä kommentteja tai kysymyksiä ennen kuin palaan paneeliin? Komission jäsen, olette kuulleet yleiset reaktiot. Ruva Bresso aloitti, siitä hän puhui tästä punaista vaatteesta, kun puhuttiin makrotaloudesta ehdostamisteista. Ja sitten on kysytty, miksi alueita pitäisi tosiaan rangaista silloin, kun kansallinen hallitus menettelee väärin. Ja on paljon keppejä vähän porkkanoita, eli paljon ehtoja. Siis epätasapaino on siinä, että keppiä on enemmän kuin porkkanaa. Um gleich vorweg den Eindruck zu verwischen. Haluan heti hälventää sen vaikutelman, että kun kaksi jäsenmaata lähettää kirjeen ja sitten me komissiona jälkitämme niitä, kun sain ensimmäisen puhelun, joka liittyi näihin makrotaloudellisiin ehdollisuuksiin, niin toinen niistä tuli juuri näistä hallintokeskuksista, eli se, eikä se ollut mikään kannattava, kannustava puhelu. Eli joskus vaikuttaa siltä, että levitetään ehdotuksia, joista kuvitellaan, että ne koskevat 26 muuta maata, mutta omaa maata ei. Eli komission täytyy nyt sellaisia ehdotuksia saada aikaan, jotka pätevät 27 maahan ja ovat tasapainotettuja tätä silmällä pitäen. Perusvaatimus oli kuitenkin se, että löytäisimme täällä mahdollisuuden eh, ikään kuin eh, ultima ratio tyyppisesti saamaan kaikki 27 maata mukaan. Mitä tulee alueisiin, tämä teksti tietysti sisältää myös kompromisseja, eikä, sen, eikä sitä ehkä ole niin helppo lukea edes omalla äidinkielellään, mutta voin sanoa teille, että se mitä siellä lukee, sano yksiselitteisesti sen, että jos tätä artiklaa edollisuusartiklaa ylimalkaan tullaan, pannaan täytäntö, tullaan panemaan täytäntöön. Kyllähän kohesiorahastoissakin tällainen vastaava artikla on olemassa myös kohesiorahastoja koskevissa säännöissä, eikä sitä ole koskaan pantu täytäntöön. Ei siksi, että me emme olisi uskaltaneet, vaan siksi, että ei sitä tarvinnut, ei ollut aihetta panna sitä täytäntöön. Niin tämä sääntö siis toteaa sen, että sellaiset jäsenmaat, joista kenties saadaan selville, että niillä on liian suuri vaje tai että kasvutavoitteita ei noudateta, että komissio tällöin voi ja sen täytyykin tuoda esille ehdotuksia siitä, mitä silloin täytyy tehdä, jotta ö, ohjataan kehitystä toiseen suuntaan, jos jäsenmaat ö, lähtevät mukaan näihin ehdotuksiin ja vakavasti ponnistelevat, niin sitten näihin toimiin ei varmaan tarvitse ryhtyä. Tämän toimen tehtävänähän on juuri se, tästä haluan tosiaan muistuttaa, ohjata vastoin tuollaista väärää kehitystä ja ohjata taas hyvän ja taloudellisen hyveen tielle on selvää, että tämän suuntaista instrumentteja voidaan käyttää vain, jos jäsenmaa toistuvasti kieltäytyy noudattamassa jotain sääntöjä tai, tai näkee, että operatiivisetkin ohjelmat täytyy toteuttaa ehkä tehokkaammin. Eli tämä on tavallaan viimeinen keino. Tällainen sanktiomekanismi tarvitaan tällaisena viimeisenä keinona. Tämä nyt on alueiden edustajille hyvin tärkeää. Siis se, että tämä tietysti proportionaalisesti suhteutetaan tämä täytäntöönpano alueen luonteeseen, eli sellaisissa maissa, joissa alueella esimerkiksi perustuslain nojalla on hyvinkin suuri autonomia ja hyvin itsenäinen asema, niin minun on vaikea kuvitella, että alueelliset toimivat ohjelmat tulisivat kyseeseen. Eihän se automaattisesti tarkoita sitä, että kaikki mahdolliset ohjelmat voivat olla tällaisten sanktioiden lähtökohtana. Mutta tietysti pitää olla myös joku suhteellinen korkeus tämän rangaistuksen en oikeastaan nyt haluaisi käyttää edes sanaa rangaistus, mutta rangaistuksen taso pitää siis sopeuttaa suhteellisen suhteellisuusperiaatteen. Ja mitä tulee siihen sitten, että keppiä annetaan enemmän kuin tarjotaan porkkanoita, mitä sanotte tähän? siis kun puhutaan näistä rangaistuksista. Tämän vuoksi me keskustelemme vain näistä kepeistä emmekä porkkanoista. Tarkoitan sitä, että kuten tässä on sanottu, sanoisin, että 99,5 prosenttia ehdotuksista – on sellaisia, että yleisö oli niistä täysin samaa mieltä, mitä tulee rahoitukseen. Sitten tämä on vain yksi ö, lause, josta olen eri mieltä ja siitä vain viisi prosenttia ovat eri mieltä. Ymmärrän, että se hiukan sekoittaa kokonaiskuvaa ja vaikuttaa koko ehdotukseen. Rova Höbner, tässä puhuttiin Demokleen miekasta ja sanottiin, että sitä käytetään viime kädessä vain, jos jäsenvaltiot jatkuvasti kieltäytyvät. Kysymys on, hyväksyttekö tämän argumentin, että kohesiopolitiikan tehokkuuteen, tehokkuuteen vaikuttaa hyvin paljon laaja taloudellinen ilmapiiri. Siis tässä ei käytetä vain yhtä keinoa, rangaistuskeinoa. Hyväksyttekö tämän? Uh, se, mitä te sanotte, on ilmeisesti sitä, että jos taloudellinen ilmasto on huono, meidän pitäisi sulkea kohesiopolitiikkaa ja unohtaa se. Tietenkin tämä rakennepolitiikka tarkoittaa hyvää makroekonomista tilannetta. Ja jos makroekonominen tilanne on huono, niin sitten se kaatuisi. Tässä emme varmasti ole yllättyneitä, sillä tämä ehdotus on vuosi sitten tuotu keskusteluun. Kun aloimme keskustella oikeusperustasta, emme voi tässä puhua kohesiopolitiikasta, sillä kohesiopolitiikan tarkoitus on toimia talous- ja rahaliiton tukemiseksi. Tässä ei ole tällaista makroekonomisiin tilanteisiin liittyvää linkkiä olemassa eikä perustaa. Toisekseen en todellakaan pidä loogisena sitä, että tietyn politiikan instrumenteilla rangaistaan sitä, että toisen politiikan alalla on toimittu väärin. Meidän pitäisi tarkastella saman politiikan sisällä toimia. Ja mielestäni se on nykyisen logiikan vastaista. Sen logiikan jota käytetään Kreikassa, sillä Kreikka on nyt ongelmissa ja me emme mitään ponnisteluja säästä, kun pyrimme sitä auttamaan. Ja samaan aikaan säätely, jota me ehdottamme, menee täysin toiseen suuntaan tätä logiikkaa vastaan. Sanoisin, että tässä on monia argumentteja ja toivon, että tästä käydään elävää keskustelua, mutta lopultakin on vaikea sanoa, mihin me sitten päädymme. Meidän pitäisi kaikkia seikkoja tässä tarkastella ja kaikki kepit, joita tässä kohesiopolitiikassa on, sillä kohesiopolitiikassahan on tällainen sanktioiden ketju, joka saattaa johtaa siihen, että varat viedään takaisin ja meidän ei pitäisi mielestäni tässä näitä argumentteja lyödä lukkoon millään puolella. Kiitos, Rova Bresha. Haluaisin palata teihin, kun mitä tulee tähän makroehdollistamiseen. Mikä toimii parhaiten, keppi vai porkkana? Hyväksyttekö sen, mitä komissio sanoi, että puhuu, komissio puhuu viidestä prosentista. Se on aika su, tuntuva kannustin. Siis ihmiset vaikuttavat keskittyvän enemmän tähän ehdollistamiseen kuin palkkioihin. Euh. Uskoakseni sekä keppi että porkkana toimii hyvin. Tästähän kyse tässä tapauksessa oikea henkilö tai tässä tapauksessa oikea toimielin ei ole ryhtynyt tätä keppiä käyttämään. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että kohesiopolitiikka on pitkän tähtäimen investointipolitiikkaa, joka mahdollistaa ennen kaikkea valtioiden, mutta myös alueiden käyttöön sellaisia varoja, rahastovaroja, jotka mahdollistavat investointipolitiikkaa. Tällä hetkellä 65 prosenttia julkisista investoinneista Euroopassa tehdään alueiden ja paikallisyhteisöjen toimesta. Ja kuitenkin niiden osuus velasta on paljon pienempi kuin niiden investointiosuus. Eli kaikki ne, jotka tekevät meidän avullamme investointeja, joutuvat pitämään huolen siitä, että ne lähtevät pitkän tähtäimen investointi prosessin, olen voimatta olla varmoja siitä, että heillä on lopussakin vielä rahaa. Lopuksi vielä yksi asia. Lissabonin sopimus antoi meille subsidiarisuusperiaatteen puolustamisen tehtävän. Meillä on jopa mahdollisuus mennä tuomioistuimeen, jos sitä loukataan. Ja me aiomme tutkia tätä asiaa. Tämä on hyvin selkeä tapaus, jossa ei valita oikeata toimielintä joka tässä näitä toimia suorittaa. Niinpä tämä on ihan mahdollinen tapaus, josta voitaisiin valittaa tuomioistuimeen läheisyysperiaatteen loukkaamisen ja suhteellisuusperiaatteen loukkaamisen nojalla, koska on aivan oikeudenmukaista rangaista sellaisia alueita, jotka ovat käyttäneet varoja väärin ja sisäinen ehdollisuus joka koskee hyviä tai huonoja tuloksia, niin sen me hyväksymme, mutta sellaista tahoa ei voi rangaista, jolla ei loppujen lopuksi tai mahdollisesti ole edes vastuuta kyseisestä asiasta. Eli jos alueet ovat hyvin velkaantuneita, eivätkä ne omilla budjet, omissa budjeteissaan noudata kasvu- ja vakaussopimusta, niin, niin tällaistahan voi tapahtua, mutta kaikis, kaikilla alueilla on nähty, että pitkän täht- kun pitkän tähtäimen investoinnit pysähtyvät kerralla, niin sitten ei voida enää puhua kasvupolitiikasta. Ja tämä on se huolenaihe, joka meillä tällä hetkellä on. Luoda sellainen tilanne, jossa syntyy lisähuolta investoijille, joilla on tästä, tälläkin hetkellä jo suuria vaikeuksia. Emme pysty ratkaisemaan tätä asiaa täällä tänään iltapäivällä, koska neuvottelut ovat pitkiä ja sitkeitä ja vaikeita. Mutta siirrymme nyt kolmanteen teemaan, iltapäivän teemaan, eli maantieteellisiin tekijöihin – Ministeri hän puhui tästä, näistä omassa puheessaan, miksi maantieteelliset tekijät ovat niin tärkeitä silloin, kun puhutaan aluekehitysstrategioista ja miksi tämä on niin keskeistä uudessa strategiassa. Sitten viimeinen videopätkä ennen kuin aloitamme keskustelua. Dr. Szabó László pénzügyőr százados vagyok. Magyarországon dolgozom a Mohácsi Vámis pénzügyőri hivatal. Minulla on Unkarissa toimisto ja se vastaa ihmisten valvonnasta ja Tonavan yli kulkevista hyödykkeistä. Oma kokemukseni tuo modernimpia tapoja meillä on elektroninen kartta, jonka avulla me voimme kontrolloida niitä, jotka ylittävät rajan. Se myös helpottaa vesien valvontaa. EUn raha, rahaston avulla Serbian, Kroatian ja Unkarin rajojen yli kommunikaation virta on tehokkaampaa. Okay. No niin, siinäpä se yksi elementeistä on tietysti siis se, että makroaluestrategiaan keskitytään enemmän, kuten esimerkiksi Itämeren alueeseen. Tiedätte, miten tämä toimii. Ensin Georgios Kaminis, joka on Ateenan pormestari, olkaapa hyvä.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 joita kriisi koettelee kaikkein eniten, mutta he ovat kuitenkin tuoneet julki solidaarisuutensa, mitä tulee paikallisiin ja alueellisiin viranomaisiin näissä maissa, joiden on yritettävä selvitä tällaista eksistentiaalisesta kriisistä. Ja monet ovat puhuneet näistä makrotaloudellista ehdoista, mitä aluepolitiikkaan tulee useimmat heistä ovat sellaisia, joiden kanssa olen yhtä mieltä. Haluaisin puhua kuitenkin enemmän porkkanoista kuin kepeistä. Se, mihinkä todella haluaisin keskittyä, on urbaanit alueet, kaupunkialueet tietysti, mitä tul- siis yleisissä maantieteellisissä puitteissa – kun, puhu, kun puhumme kohesiopolitiikasta, niin meidän ei pitäisi pelkästään ajatella perinteisesti etelä, pohjois-etelä mielessä, itä-länsi mielessä tai nettomaksajia ja nettovastaanottajia, koska mielestäni tämä on kuitenkin kohesiopolitiikan tärkeä ulottuvuus, se on toinen ulottuvuus – jossa otetaan huomioon integroitu alueellinen lähestymistapa, joka perustuu alueiden erityispiirteisiin eri hallintotasoilla ja innovaatioon. Mitä ehdotuksiin tulee, jotka koskevat kaupunkialueita, jotka tulevat Euroopan komissiolta, ne ovat mielestäni hyvin tavoitteellisia, kunnianhimoisia – ja toivon, että komissio pystyy tosiaan viemään näitä, kehittämään näitä ehdotuksia enem, edelleen ja tosiaan saada mukaan ne, jotka ovat epäilevällä kannalla tai ne, jotka sanovat, että Euroopan unionilla ei ole minkäänlaisia valtaoikeuksia, mitä näihin alueisiin tulee. Tietysti tällainen politiikka vaikuttaa kaupunkeihin, kaikki julkispalvelut, liikenne, ja ympäristö- ja energiapolitiikka. Me tarvitsemme kestävää kehitystä teollisuudessa – mutta se on tietysti kohesiopolitiikan kannalta todellinen haaste. Jos ajatellaan tilastoja ja lukuja, jotka ovat passiivisia, jotka liittyvät kaupunkialueiden BKT, niin kysymyksessähän on olemassa sellainen, tai kysymyksessähän on sellainen taloudellinen totuus, joka ei ole kovinkaan vaikuttava ja jossa on kysymys muista tekijöistä kuin BKTstä kriisihän koettelee ennen kaikkea urbaaneja kaupunkeja, siis kaupunkialueita ja vasta sen jälkeen maaseutualueita. Mitä politiikkaan tulee, niin politiikkahan on horisontaalista, mitä alueellisiin kehitysrahastoihin ja sosiaalirahastoihin tulee. Urbanhan, sitähän toistetaan neljä, sehän toistuu neljä kertaa komission ohjelmassa. Siellä puhutaan liikenteestä, köyhyyden torjumisesta ja niin edelleen. Ja se tosiseikka, että on 5 prosenttia tukia ja maksuja tällaiseen kehitykseen, kaupunkikehitykseen politiikoissanne, niin herättää kysymyksen siitä, miten kaikki tämä voisi toimia, jos ajatellaan kaikkia niitä aloitteita, jotka ovat jo olemassa – esimerkiksi äh, haluaisin kysyä, että mikä on yhteys kaupunkikehityssuunnitelmien ja Interregin kolmannen osan kanssa? Ja miksi te olette asettaneet jonkunnäköisen maksimin sen sijaan, että teillä olisi 0,2 prosentin katto koko kohesiorahastosta? Puheenjohtaja keskeyttää sitten alueellinen tutkimusministeri Friuli Venetsian autonomiselta alueelta Italiasta, missä te olette, olkaapa hyvä. E Arvoisa esittelijä, hyvät naiset ja herrat, olen Friuli Venetsian autonomisen alueen koulutus- ja opetusministeri. Tämä alue sijaitsee Koillis-Italiassa ja meille rajat ylittävä yhteistyö kuuluu suorastaan meidän DNA-hamme. Me olemme olleet Alpe Adren työryhmän jäseniä, joka on pitänyt yllä vuoropuhelua ivymaiden kanssa jopa kylmän sodan aikana, siis jo Neuvostoliiton aikana. Tästä kriisistä olemme pääsemässä yli vain yhteisen työn takia, mutta totta kai on tärkeää myös strategiset tavoitteet 2022 asti Friuli, Venezia ja Giuliassa nämä politiikat antavat lisäarvoa alueen kilpailukyvylle. Me kannatamme joustavuutta ja aluepolitiikkaa. Me olemme sitä mieltä, että vain osallistava ja kestävä to, kestävät toimet voivat rakentaa meille inhimillistä pääomaa ja parantaa osaamista. Tämän täytyy olla meidän korkein prioriteettimme. On tärkeää, että kilpailukyky tavoite pidetään yllä 2013 vuoden jälkeen ja että rahoitus on mukana tässä ohjelmassa. Siksi alueellinen yhteistyö on äärettömän tärkeää ja juuri tästä syystä ja juuri tämän näiden mainittujen alueiden näkökulmasta, joita useat puhujat ovat täällä maininneet. Me haluamme luoda yhteyksiä yliopistojen välille, joilla on hyvin suuri vaikutus ympäristöönsä, koko alueeseen. Ne luovat erilaisia synergioita esimerkiksi meillä Ljubljanan kaupunkiin esimerkiksi meidän alueellamme. Me voimme tarjota tilaisuuden kehittää yhteisen sihteeristön meidän Brysselin edustustomme ja näiden edustustojen välille. Haluan puoltaa näitä ehdotuksia komission edessä. Me tulemme tekemään kansallisen tason työtä, jotta saadaan aikaan todellista kohesiopolitiikkaa, joka mahdollistaa sen, että voimme taata kasvun alueissa yhdessä naapureidemme kanssa ja tulevienkin jäsenmaiden kanssa, jotka ovat naapureita. Kiitos. Jeesus Kamallo Aller on viimeinen edeltä eh, etukäteen ilmoittautunut puhuja Espanjasta. Hän on EGTC-sääntelyn eh, esittelijä. Missä te siellä olette? Tuolla. Okei, ei ole näin suuressa tilassa helppo löytää. Kiitoksia, Rova Davis. On aivan selvää, että vaikka Ateenan pormestari on juuri sanonut, että talouskriisi ei kosketa kaikkia EUn alueita samalla tavalla, mielestäni on tärkeää, että mielestäni on ilmeistä, että tämä kriisi leimaa koko tätä keskustelua. Rahoitusongelmat ovat vaatineet kireitä taloustoimia ja suurin osa valtioista ja kansalaisista joutuu sopeutumaan uuteen taloustilanteeseen. On tärkeää sanoa ja on sanottava tällaisena vaikeana hetkenä, että alueellinen taso saa aivan uuden tärkeyden ja merkityksen, koska nimenomaan alueiden tasolla alueellinen kohesio todella on demokraattista kohesiota, joka koskettaa kaikkia alueita jota voidaan tulkita paitsi kustannusten myös investointien näkökulmasta ja siten voidaan vaatia laajempaa alueiden osallistumista näiden vähäisten resurssien käyttöön. Rajat ylittävä yhteistyö on älykäs muoto tuoda esille ja edistää tätä koheesioedistystä ja vahvistaa yhteisiä arvoja ja tavoitteita. Ja nimenomaan tässä kontekstissa Euroopan ryhmittymät, yhteistyöryhmittymät ACT e ovat tärkeitä työvälineitä ja koska ne luovat vuoropuhelu- ja yhteistyöverkostoja, edistävät hyviä käytänteitä ja artikuloivat integroituja kehitysprojekteja. Sitä paitsi nämä yhteistyöinstrumentit sisältävät suuren potentiaalin kasvustrategioiden määrittelemiseen, talous- mahdollisuuksien luomiseen ja rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseen. Lopuksi haluaisin vielä kiittää Euroopan komissiota siitä, että alueiden komitean hyväksymän äh, Munisveikon lausunnon äh, tavoitteista osa on hyväksytty. Me olemme nimenomaan niillä linjoilla, joista Barroso puhui aikaisemmin tänä iltapäivänä. Meidän täytyy modernisoida kohesiopolitiikan instrumentteja ja tämän haluan sanoa komission jäsen Haanille. Jos, jos rajat ylittävää yhteistyötä ei komission taholta tueta voimakkaammin, kuten myös alueiden välistä yhteistyötä, silloin alueellisen kohesion tavoitteita ei pystytä saavuttamaan. Kiitos, aika on melkein loppunut, mutta haluaako vielä joku käyttää puheenvuoron? Haluaisin myös paneelille antaa mahdollisuuden ennen kuin lopetamme. Jos on mitään polttavia asioita, hyvin lyhyesti, olkaa hyvä. Castiglione, presidente della provincia di Catania e presidente delle province italiane. Eh, Olen Kataniasta ja Italian maakuntien puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsentä ja myös aluepolitiikan valiokunnan puheenjohtajaa mitä tulee alueisiin ja paikallisiin viranomaisiin, no komission jäsen Haanhan on kuunnellut meidän huolenaiheitamme ja suositteitamme, enkä viittaa tässä pelkästään videoihin, videopätkiin, jotka olemme kaikki nähneet. Nämä ovat hyvin lyhyitä, mutta on olemassa sellaisia alueita, joilla on paljon rakennerahaston varoja mutta joskus niiden käyttö ei ole kovinkaan hyvä, koska on ongelmia on olemassa sellaisia aiheita, joilla on poliittisempi puoli. Haluaisin kysyä komissaari Haanilta. Äskettäin komissio on perääntynyt, mitä tulee tällaisten varojen käyttöön. Vaikuttaa, että kaikki palautetaan alueille ja jäsenvaltioille. Mutta jos ajatellaan, siis olisiko komissio, haluaisiko komissio olla aktiivisempi vai onko se täydentävässä roolissa – mitä kansallisiin budjetti, kansalliseen budjettipolitiikkaan tulee, niin siellä on vähemmän varoja. Jos ajatellaan kansallisia budjetteja ja Euroopan budjettia, niin tapahtuuko tässä enemmän integraatiota vai haluaako komissio perääntyä yhä enemmän ja jollain tavalla hautautua juoksuhautaan? Koska kun puhumme kaupunkialueista, suurkaupungeista, tarvitsemme paljon infrastruktuuriinvestointeja, investointeja, laajakaistaa ja niin edelleen. Siis jos ajatellaan kaikkia eri viranomaisia. Onko vielä jotain polttavia kysymyksiä ennen kuin palaan paneeliin? Mikäli ei, siis saatte mielellään vastata mihinkä itse haluatte, mutta ennen kuin päätämme keskustelun, niin haluaisin, että joitakin painopistealueita hahmoteltaisiin. En halua pelkästään puhua lainsäädäntöehdotuksista, vaan laajemmin, eh, mitä tulee tämä näiden avoimien päivien otsikkoon. Eli investointi Euroopan tulevaisuuteen on kysymys siitä, miten ihmiset täällä, miten kaupungit ja alueet pystyvät eh, panemaan kaiken tämän täytäntöön. Jos teidän pitäisi sieltä valita joku tärkein tavoite, mitä tulevaan kohesiopolitiikkaan tulee, joka todella auttaa alueita ja kaupunkeja täyttämään tavoitteensa, pääsemään tavoitteensa, mikä tämä silloin olisi. Eli toisin sanoen, Rouva Hybne sanoi alussa, että Kohesiopolitiikka on tällaista luottamuksesta kehittävää politiikkaa, mikä antaisi ihmisille eniten luottamusta niin, että tämä kaikki toimii ja auttaa alueita ja kaupunkeja. Ensiksi Rova Bressu, sitten komission jäsen ja sitten Rova Hybner loppupuheenvuoroa varten, joten annan teille puheenvuoron viimeiseksi. Mitä tulee eh, kommentteihin, jotka koskevat maantieteellisiä tekijöitä, voisitte ne sisällyttää viimeiseen puheenvuoronne myös. Kiitoksia. Prioriteetti. Tämä on vaikea kysymys. Uskoisin, että energiapolitiikka olisi jotakin, millä on keskeinen rooli innovaatiopolitiikassa tulevina vuosina ja myöskin kohesiopolitiikassa. Täytyy ottaa huomioon myöskin ne sitoumukset, joita on liittyen ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun, kestävään kehitykseen ja niin edespäin. Kaikki yhteisöt ovat tähän sitoutuneita. Ja tässä uskoisin, että meillä on lähes konsensus olemassa. Monet teistä ovat sanoneet, että on aivan selvää, että tarvitsemme todellista kaupunkipolitiikkaa, urbanismin politiikkaa, ne politiikat, joista olemme keskustelleet, kestävyys, mukaanottavuus. Haluamme investoida ihmispääomaan. Ja tämä on selkeää, että tässä olemme kaupunkikontekstissa. Nämä asiat yhdistävät kaupunkeja. Uskon, että olemme samaa mieltä kaikki tästä asiasta. Uskoisin, että että mitä tulee viimeiseen aiheeseen, eli siihen, mitä tulee alueelliseen kohesioon ja instrumentteisiin, jotka tekevät mahdolliseksi vahvistaa tätä alueellista kohesiota. Uskoisin, että kun me olemme keskustelleet aikataulusta joka on viime vuosina määritelty. Uskoisin, että tämä yhteistyön tematiikka alueellisessa politiikassa on jotakin, mikä on erittäin tärkeää ja paikallisyhteisöt pitää sitä erittäin tärkeänä asiana. Se on jotakin, mitä me voimme myöskin yhdistää instrumenttien yksinkertaistamiseen. näissä ehdotuksissa on jotakin hyvin mielenkiintoista. Näiden instrumenttien käyttäminen tässä verkostossa, jotta voisimme rakentaa makroalueellisia strategioita. Kyseessä ei ole vain Donavan strategia, on paljon muitakin verkostoja, jotka nyt kärsivät Tässä on vielä yksi elementti, joka tekee mahdolliseksi luoda alueellista yhteistyötä Euroopassa. On totta, että Eurooppa, joka on näin laaja, vaatii sitä, että me jaemme, jaamme sen pienempiin alueisiin. Eli maan tiede on jotenkin hyvin tärkeää ja haluamme tätä muistuttaa. Siis komission jäsen Haan, jos teidän pitäisi valita yksi asia, joka on lähinnä sydäntään, sydäntänne, varmasti eh, makroehdollisuus ei välttämättä ole se. Olkaa hyvä. Eh. Makro ja mikrohan on aina hyvä. Minä haluan nyt pyytää anteeksi niiltä, joiden Mm, kysymyksiin en ehdi vastata, koska Rouva Davis on pitänyt täällä tiukkaa kuria ja se on ollut meidän kaikkien etu. Eli meillä on sitten mahdollisuus vielä kahdenvälisesti ja kahdenkeskisesti käydä vuoropuhelua. Täällä on myös paljon komission henkilöitä, jotka voivat auttaa näissä asioissa. No vuori, vuoristoalue, jokainen alue on mukana, on, voi asettaa painopisteitä. Kyse on yhteisrahoituksesta, eli yhdenkään alueen yhdeltä alueeltakaan ei ole kielletty, että minä käytän osassa tätä aluetta enemmän rahaa ja toisessa osassa tätä aluetta vähemmän yhteisrahoitusta. Tästä on paljon esimerkkejäkin. Nämä ovat juuri niitä räätälöityjä ratkaisuja, joista täällä on keskusteltukin. Jos nyt kysytte minun ykkösprioriteettia, ne, niin haluan sanoa, että kohesiopolitiikka, sen tehtävänä on saada kansalaiset ymmärtämään, että Eurooppa on jotain korin tuntuvaa. Se ei ole pelkkää, pelkkää oikeudellisia prosesseja, vaan Eurooppa ö, tuo lisäarvoa yksittäisille ihmisille ja osoittaa, mitä saadaan aikaan, kun asioita lähestytään johdonmukaisesti ja energiapolitiikan alueella voidaan varmasti saada paljon aikaiseksi ja tämän pitäisi olla meidän yhteinen pyrkimyksemme myös makroalueellisissa strategioissa. Meidän pitää toimia läpinäkyvästi ja meidän täytyy tehdä Euroopasta kansalaisille jotain näkyvää ja kouriintuntuvaa tuntuvaa ja elävää. Se on tavoitteemme. Uh, Kiitos. Sitten Rova Hybne hetken kuluttua loppupuheenvuoroa varten ja hän päättää tämän päivän rupeaman. Haluaisitteko kertoa teidän omasta painopistealueestanne tai tärkeimmästä alueestanne nyt? Okei, voitte tehdä sen nyt ja sitten annan teille uudelleen puheenvuoron. Toivon, että minut ymmärretään oikein. Tavallisesti olen sitä mieltä, että sanotaan, että rahalla ei ole väliä. Me keskustele monista asioista ja meidän ei pitäisi tässä teeskennellä, että tällä kertaa rahalla ei ole väliä, sillä kaikki tietävät erittäin hyvin, että meillä pitää olla tehokkaita investointeja, tuottavia investointeja. Tätä komissio haluaa. Me tarvitsemme tiettyä kriittistä rahoitustasoa. Ajattelen tässä Euroopan unionin tason lisäksi aluetasoja ja pieniä kaupunkeja, joilla ei ole vielä ollut mahdollisuutta ratkaista ongelmia, joiden edessä ne ovat. Tässä me, Euroopan parlamentti ja kaikki me, jotka keskustelemme säädöspuitteista, pyrkivät tietenkin saman aikaan parhaat mahdolliset säädöspuitteet, mutta meidän pitäisi ottaa huomioon kriittinen rahoitustaso. Tiedän erittäin hyvin, että kohesiopolitiikka ei ole vain rahoitusta. Siinä on paljon arvoja, jotka ovat perustavanlaatuisia sille, mutta jatkan niin. En edes ajattele kaikkia niitä asioita, joista te olette tässä hyvin esitelleet käsitteleväni, mutta haluaisin kiittää teitä siitä, että välitätte näin vahvan tunteen ähm, sitoumuksesta ja velvollisuuden tunteesta, mitä tulee kohesiopolitiikkaan vuodesta 13 vuoteen 20 ja minä itse ja komissio olemme sitä mieltä, että me ole yksin. Äh, alueiden komitea on meidän takanamme ja aluekehitysvaliokunta. On hyvin selkeää teidän kommenteissanne, että te olette samaa mieltä meidän kanssamme siitä, että kasvu syntyy alhaalta päin hyvin vahvasta aluetason sitoumuksesta yritysten ja kaikkien niiden toimijoiden, jotka luovat kasvua. Mutta meidän tehtävämme täällä Euroopan unionin toimielimissä on tehdä kaikki mahdolliset ponnistelut, jotta ensi vuoden loppuun mennessä meillä olisi kunnolliset lailliset puitteet – jotka voisimme sitten antaa teille. Tämä on jotakin, uskon, että puhun tässä kaikkien nimissä, mitä me tulemme tekemään. Uskon myöskin, että te haluatte sanoa, että tietenkin tämä politiikka on sellaista, että sen pitäisi tehdä yhä enemmän ja saavuttaminen on vielä ongelma, mutta tämän politiikan pitäisi myöskin korostaa alueita uuden sukupolven investointien suhteen siellä, missä niitä tarvitaan, ja ottaa paremmin huomioon alueiden vaihtelevuus ja erot eri alueiden välillä. Ja myöskin alueellinen kohesio ja paikallis- ja aluehallinnon rooli tulivat hyvin selkeästi esiin tässä keskustelussa, ja uskon, että tai toivon, että olette samaa mieltä kanssani siitä, että alueellinen kohesio ei ole vain päämäärä, jota me haluamme saavuttaa. Aina sanotaan, että haluamme saada aikaan lisää alueellista kohesiota, mutta teidän puheestanne tulee hyvin selkeästi esiin se, että tämä kohesio on itse asiassa työkalu, joka meillä on käsissämme, jotta saisimme aikaan lisää kasvua ja parempaa kasvua. Ja tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että meidän täytyy pyrkiä tasapainottamaan se, mitä tulee ylhäältä päin ja se, mitä tulee alhaalta päin. Haluaisin myöskin sanoa, että kuultuanne teidän puheitanne, mitä tulee keppeihin ja porkkanoihin, uskon, että me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että me emme halua rakentaa Euroopan tulevaisuutta sellaiselle pohjalle, joka perustuu vain rangaistuksiin. Ja uskon, että tämä makrotaloudellinen ehdollisuus voi olla haitallista, mutta se voi olla myöskin hyödyllistä. Sillä voi olla epäsuoria vaikutuksia alueisiin, kun taas todellisuudessa tarkoitus on rangaista kansallisen tason rikkomuksia. Eli meidän pitäisi miettiä sitä, olisivatko nämä ehdollisuustoimet suoraan liitettyjä koheesiopolitiikan toimeenpanoon. Ja meidän pitäisi käydä vielä komission alueiden ja jäsenmaiden kesken keskustelua tästä aiheesta. Haluaisin vielä sanoa, että me tulemme saamaan aikaan aikataulun, joka on hyvin selkeä. Kyseessä ei ole vain politiikan järjestelmän hallinto, mutta myöskin loppukäyttäjien rooli niin, että heillä olisi vähemmän byrokratiaa esteenään, jotta me saisimme aikaan tuloksia. Kaikki me haluamme tuloksia, mutta meidän täytyy seurata näitä tuloksia tarkasti. Tämän ei pidä kuitenkaan johtaa lisäponnisteluihin ja report raportointiin. Meidän täytyy myöskin kiinnittää huomiota tähän asiaan. Ja se, mitä tulee alueellisiin herkkyyteen, meidän pitää ottaa se huomioon, se on täysin keskeistä. Jälleen kerran, kun me tervehdimme innolla näitä Euroopan unionin Eurooppa 2020 strategian päämääriä, meillä on ryhmä tavoitteita ja olemme hyvin tietoisia niiden kohdalla alueellisista erityisluonteista vapaaehtoisuudesta. Ja tässäkin komissio ottaa oikein lähestymistavan huomioon. Haluaisin vielä sanoa, että jälleen kerran ne tulee tähän rahoitukseen. Meidän pitäisi olla selkeitä, mutta kaiken kaikkiaan sen perusteella, mitä ymmärsin teidän puheistanne ja mikä on myöskin oma mielipiteeni, meillä on erittäin hyvä ehdotus käsittelyssä nyt. Ja uskon, että nämä uudet säännöt vievät meidät eteenpäin tuloksiin keskittynyttä politiikkaa kohti Euroopan ja monitasoista hallintoa kohti. Tämä on hyvin tärkeää komissiolle ja tietenkin parlamentille ja teillekin. Ja me myöskin haluamme saada aikaan investointistrategioita, jotka keskittyvät tulevaisuuteen, ja että meillä olisi puitteet, jotka kattavat kaikki eurooppalaiset rakennerahastot. Oli paljon ehdotuksia komission taso, taholta koskien sitä, kuinka näitä uusia mahdollisuuksia voitaisiin käyttää. Meillä on kannusteita, mutta myöskin ehtoja. Ja ne pitäisi suunnitella sellaisella tavalla, että ne tekisivät mahdollisiksi toimia tehokkaammin, kun tehdään interventioita ja niiden pitäisi myöskin ähm, antaa vielä tilaa ähm, alueiden erityisluonnon mukaan ottamiselle. Haluaisin kiittää teitä hyvin paljon siitä, että olette olleet täällä loppuun asti meidän mukanamme ja toivotan teille hyviä keskusteluja kaikissa kokouksissanne. Älkää unohtako, että ensi vuonna parlamentin aluekehitysvaliokunnan esittely taiteilijat. Me tulemme tekemään työtä teidän kanssanne myöskin. Te olette aina tervetulleita tulemaan keskustelemaan meidän kanssamme. Parlamentti ja komissio, kiitoksia. Kiitos. Ja ennen kuin lähdemme, haluaisin myös lisätä omat kiitokseni ja meillä oli hyvin tiukka aikataulu, laaja aihe. Kiitos, että Kiitos tulkeille myös tiedän, että ihmiset puhuvat yhä nopeammin silloin, kun aika on loppumassa. Kriitikot usein sanovat, että tämä juoksee, tämä keskustelu jatkuu. Tämä keskustelu jatkuu. Täällä on postikortteja näköjään kiertämässä ja voitte kertoa, millä tavalla voitte tehdä tästä erityisestä päivästä yhä erityisemmän, eli voitte täyttää ne ja täyttää sinne ajatuksenne ja toivon teille menestystä ja onnea matkaan viikon aikana.